vuoro on ähm, komission puheenjohtajalla herra Barrosolla. Olkaa hyvä. Thank Kiitoksia. Hyvä puhemies, hyvä pääministeri Torning Schmidt, arvoisat parlamentin jäsenet. Haluaisin kiittää teiltä, hyvä pääministeri, alustuspuheenvuorostanne, jossa esittelitte visionne vastuullisesta, dynaamisesta, vihreästä ja turvallisesta Euroopasta. Pääministeri, me tapasimme Brysselissä vähän valintaanne jälkeen viime vuoden lokakuussa. Sanoin teille, että olen vakuuttunut siitä, että Tanska tulee voimakkaasti tuomaan panoksensa yhteisen eurooppalaisen projektimme. Nyt kun kuuntelin teidän kommenttinne sitoumuksistanne yhteisön menetelmään, Euroopan on tästä entistä vakuuttuneempi. Arvoisat jäsenet, olemme kaikki tietoisia kovasta taloudellisesta tilanteesta Euroopan unionissa tällä hetkellä. Viime vuoden lokakuussa komissio esitteli viisi kohtaisen tiekartan kohti vakautta ja kasvua. Sanoimme, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta voimme vastata äh, Kreikan ongelmiin, jotta voimme äh, vahvistaa euroaluetta äh, kriisiä vastaan, jotta voimme vahvistaa pankkijärjestelmää, jotta voimme luoda parempia, parempaa talouden hallintaa ja ohjausta. Ja jos tätä ei panna täytäntöön, niin meidän talouskasvun tavoitteita ei voida saavuttaa. Komissio vetoaa jäsenvaltioihin, jotta voidaan saada loppuun vielä viimeiset asiat tästä tiekartasta. Meidän täytyy luoda uskottava palomuurien järjestelmä. Kun luomme tätä järjestelmää, niin vastauksemme ei voi olla pelkästään kuria ja sanktioita. Kyllä kuria tarvitaan, mutta me tarvitsemme myös konvergenssia. Kyllä vakaus on tarpeellista, mutta me tarvitsemme myös kasvua. Eurooppa tarvitsee enemmän konvergenssia, solidaarisuutta ja kasvua yhä enemmän kumppanimme ja kansalliset sijoittajat esittävät seuraavan kysymyksen. Mikä on Euroopan keskipitkän ja pitkän tähtäimen kasvunäkymä? On selvää, että meidän täytyy antaa uskottava vastaus tähän kasvukysymykseen, että pääsemme ulos kriisistä. Komissio on sanonut jo vuosien ajan, mitä pitäisi tehdä, mutta jos ollaan rehellisiä, niin jäsenvaltioiden vastaus on ollut epätasaista ja usein riittämätöntä. Jos olemme vakavissamme kriisistä selviämisessä, niin meidän täytyy toimia kasvun suhteen yhtä lailla kuin toimimme finanssikonsolidaation suhteen. Mistä tämä kasvu sitten tulee? Koska finanssipoliittinen liikkumavara on hyvin vähäinen useissa jäsenvaltioissa, niin se tulee usein rakennemuutoksista ja sitä kautta, että että lisätään kilpailukykyä ja keskitetään investointeja. Meidän täytyy investoida prioriteetti hankkeisiin ja innovaatioon ja saada paras mahdollinen tulos määrärahoista, joita ei vielä ole käytetty, ja saada markkinoille pääsy nopeasti kasvavissa talouksissa Euroopan ulkopuolella. Katsotaanpa reaalitaloutta. Ja Äh, katsotaan esimerkiksi seuraavaa asiaa. Meillä on tällä hetkellä noin 23 miljoonaa äh, työtöntä Euroopassa. Meillä on myös noin 23 miljoonaa äh, PK-yritystä, jos luomme riittävät olosuhteet, jotta jokainen mm, PK-yritys voisi luoda yhden työpaikan, niin voisimme voittaa työttömyyden, joten vastaus kasvulle löytyy yrityksistämme, mukaan lukien PK-yritykset. Ja tapa löytää, saavuttaa tämä tavoite on saada joustavammat ja kilpailukykyisemmät markkinat, vähemmän byrokratiaa, helpompi pääsy rahoitukseen. Nämä ovat yrityksiemme ongelmat. Useissa jäsenvaltioissa ne eivät saa rahoitusta. Me olemme esittäneet eh, ehdotuksia esimerkiksi, että käytetään rakennerahastoja eh, takuuna eh, PK-yritysten rahoittamiseen kehittämiselle ja myöskin ehdotuksia riskipääomaa varten. Toivottavasti nämä ehdotukset etenevät nopeasti. Me olemme myöskin tehneet konkreettisia ehdotuksia nuorisotyöttömyyden torjumiseksi. Tämä on yksi suurimmista haasteista, joka meillä on Euroopassa. Me olemme ehdottaneet nuorisotyöttömyysaloitteita ja toivottavasti epämuodollisessa neuvoston kokouksessa 30. tammikuuta voimme viedä eteenpäin näitä konkreettisia ehdotuksia. Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus on myöskin osa ehdotuksia ja se on tärkeä elementti kasvustrategiassamme, koska uhraukset pitää jakaa tasavertaisesti yhteiskunnassa. Meidän kriisi torjuntamme ei ole uskottavaa ilman yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Siksi työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu on erittäin tärkeää. Tulen tapaamaan heidät ensi viikolla Brysselissä kasvu Euroopassa tulee sisämarkkinoiden syventämistä, meidän täytyisi käyttää sen täysi potentiaali eri tällaisten toimenpiteiden kautta, esimerkiksi paremmat hankintamenettelyt, riskipääoma ja myöskin mm, uudet säännöt, mitä tulee sähköisiin maksuihin ja sähköiseen kauppaan. Odotan neuvottelut, että neuvottelut näistä päättyvät jätetään aikaisin Ranskan puheenjohtajakauden aikana. Vetoan Ranskaan, Saksaan ja yhdistyneen kuningaskuntaan, jotka ovat pitäneet, jumittaneet tätä. Ja pyytäisin, että he nopeasti pääsisivät kompromissiin. Ei ole hyväksyttävää, että näin tärkeä aloite on jumissa johtien, johtuen tällaista ristiriidasta. EUn kasvu on jumissa johtuen hankalista säännöistä ja nyt tarvitaan maalaisjärkeä, jotta saisimme kasvun käyntiin erityisesti Euroopan innovaation kannalta. Monet toimenpiteistä ovat jo Euroopan 2020 strategiassa. Me emme tule selviämään tästä kriisistä, jos me emme toteuta näitä toimenpiteitä. Meidän täytyy olla johdonmukaisia, johdonmukaisia ja päättäväisiä. Euroopan 2020 strategia ei ole strategia, jonka kanssa pitää odottaa vuoteen 2020, vaan meidän täytyy toimia nyt ja keskeisintä tässä strategiassa on kestävä kasvu. Me olemme Tanskan kanssa samaa mieltä vihreän kasvun prioriteetista. Komissio toivoo, että Kanskan puheenjohtajakaudella saatetaan päätöksen neuvottelut energiadirektiivistä ja että mennään eteenpäin alhaisen hiilen energian tiekartalla, jonka esittelimme joulukuussa. Tanskan puheenjohtajakaudella katsotaan myös toista eurooppalaista talouden ohjausjaksoa. Tämä on ensimmäinen ohjausjakso, joka toteutetaan uudessa taloushallinnon järjestelmässä. Meidän täytyy perustaa perustaa toimemme ensimmäisten ohjausjakson kokemuksiin osoittaaksemme, että olemme vakavissamme uudistusten suhteen. Komissio on antanut vuosittaisen kasvuarvion, jotta neuvostolla olisi aikaa tarkastella sitä ennen kevään huippukokousta. On tärkeää, että finanssikonsolidaatio kasvua edistävät toimenpiteet ja muut, joita tässä äh, asiakirjassa esitellään, että ne äh, toteutetaan tasaisesti ympäri Euroopan unionia. Me odotamme, että neuvottelut uudesta finanssipoliittisesta sopimuksesta saadaan päätökseen. Äh, olen vakuuttunut siitä, että Tanskan puheenjohtaja valtio tulee olemaan siltana niiden maiden välillä, jotka ovat euroalueen sisällä ja niiden maiden välillä, jotka ovat euroalueen ulkopuolella. Odotamme, että Tanskan puheenjohtajavaltio pitää yllä kaikkien jäsenvaltioiden tasa-arvoa mutta myös yhteisön menetelmää, kun neuvotellaan tästä sopimuksesta. Teidän tehtävänne on myös viedä eteenpäin kaksi uutta ehdotusta, joilla vahvistetaan taloushallintoa euroalueella. Nämä ovat ehdotuksia, jotka komissio esitteli joulukuussa 36 artiklan mukaisesti. Nämä löytyvät, perustuvat niin kutsuttuun sixpackiin. Tanskan puheenjohtajakausi tulee myös johtamaan neuvotteluja monivuotisista rahoitusnäkymistä. Nämä eh, neuvottelut eivät tule olemaan helppoja tämänhetkisessä tilanteessa, mutta uskon, että ehdotukset pöydälle ovat tasapainoisia, nyt samanaikaisesti kunnianhimoisia ja realistisia. Ja olen vakuuttunut siitä, että tulette tukemaan komission eh, yrityksiä yksinkertaistaa budjettia ja sitä, että jokaisesta eurosta saataisiin todellisia käsin kosketeltavia tuloksia Euroopan kansalaisille. Ja lopuksi haluaisin vielä kertoa eh, toiminnastamme avoin ja turvallisen Euroopan puolesta. Eurooppa tänä päivänä on hyvin erilainen paikka kuin kymmenen vuotta sitten, kun Tanska oli viimeksi puheenjohtaja silloin. Osallistuin itsekin tuohon puheenjohtajuuteen. Tanska auttoi kymmenen uuden jäsenvaltion pääsyn Euroopan unioniin. Tällä tavoin Tanska osoitti, että se on kannattaa avointa Eurooppaa. Odotan, että Euroopalla on avainrooli eh, G20-neuvotteluissa, eh, eh, mitä tulee kestävään kehitykseen. Odotamme kovasti sitä, että Tanska vahvistaa Schengenin sopimusta ja turvapaikkajärjestelmää ja tässä yhteydessä kovasti arvostan pääministerin tekemää päätöstä ja uuden Tanskan hallituksen sitoumusta kunnioittaa täysin vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa. Lopuksi haluaisin sanoa pääministeri, että näinä haastavina aikoina olen vakuuttunut siitä, että Euroopan unioni tulee hyötymään Tanskan progressiivisesta innovatiivisesta lähestymistavasta enemmän kuin koskaan. Haasteet ovat suuret ja ohjelma on laaja, mutta muiden toimielinten tuella olen varma siitä, että Tanskan puheenjohtajuuskausi tulee saavuttamaan tavoitteensa. On, toivotan teille menestystä, hyvä pääministeri. Kiitoksia kiitoksia, hyvä puheenjohtaja Barroso. Nyt äh, keskustelu ensin EPP-ryhmän puolesta. Joseph Dole, viisi minuuttia. Hyvä puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, hyvät kollegat. Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus ei näin aikoina ole helppoa, mutta olen varma siitä, että rouva pääministeri, joka on toiminut Euroopan parlamentissa, on täysin kyvykäs tähän toimintaan. Minä voin täysin yhtyä näihin neljään prioriteettiin, jotka te perinteiseen tapaan olette esittäneet. Eli puhuitte vastuusta, Euroopan dynamiikasta, vihreästä Euroopasta ja turvallisuudesta. Minusta nämä tavoitteet ovat hyviä, voin yhtyä niihin, mutta kaikki täällä tietävät, että kaudella ei valita itse asiassa omia tavoitteita, vaan kyseinen poliittinen tilanne aina toimii tässä punaisena lankana. Eli pyytäisin, että te ette olisi ainoastaan tekninen puheenjohtajakausi, vaan todella poliittinen kausi, ottaen huomioon ne valtavat haasteet, jotka meillä on edessämme. Ja siksi pyytäisin, että puheenjohtajavaltion edustajat tekisivät hyvin läheistä yhteistyötä tämän hyvin tuntemanne parlamentin kanssa, vaikka jotkut hallituksessa ne ehkä haluaisivat, että me toimisimme nopeammin täällä parlamentissa. Mutta kaikkia tietävät, miten parlamentti toimii. Minun ryhmäni puoltaa sitä, että säädetään lakeja nopeasti ja tehokkaasti ja markkinat myös pakottavat meidät toimimaan entistä nopeammin mutta olen myös sitä mieltä, että demokratian on toimittava kunnolla ja avoimesti. Olen täysin vakuuttunut puheenjohtaja siitä, että teidän kaudellanne pystytään toimimaan parlamentin ja komission rinnalla ja pyytäisin teitä todellakin tekemään politiikkaa, sillä näinä aikoina kaivataan todellakin sitä, että toimijat eivät ainoastaan helpottaisi sitä, että kaikki edistyy, vaan että sitoudutaan ja ajetaan asioita. Ensimmäisessä vaiheessa kautta ne puhutaan eh, budjettisuunnitelmista ja täällä on erimielisyyksiä siitä, miten oikean osuvia nämä ajatukset ovat. Minä toivoisin, että puheenjohtajavaltio olisi täysillä mukana neuvotteluissa ja että neuvostossa tai sitten kahta tärkeää periaatetta Euroopan integraatiota taloushallinnon mielessä, mutta myös poliittisella tasolla ja edistää sitten yhteisömenetelmää. Ja kun nyt voin esittää toivomuksia, niin haluaisin sanoa, että EPP olisi oikein tyytyväinen, jos te voisitte saattaa oikean suuntaan ensimmäiset keskustelut, jotka käsittelevät eh, rahoituskehyksiä. Tämä ei ole helppoa, mutta se on kuitenkin tärkeää, kun me pyrimme nyt saamaan julkisen talouden kuntoon. Nämä ovat varmasti teidän ensimmäiset ajatuksenne, mutta ei saa kuitenkaan unohtaa sitä tärkeää keskustelua, joka on Euroopassa käytävä myös 2014-2020 talouskaudesta. Minä olen aina sanonut, että yksi euro, joka käytetään täällä Euroopassa komission toimesta, on kokonainen euro, mutta sellaisessa maassa, jossa on vajetta, eurosta jää jäljelle ainoastaan 34 senttiä, jolla voi saada kasvua aikaiseksi. Mutta täällä euro on kokonainen euro ja jos Tanskan kaudella lähdetään keskustelut aloittamaan ilman mitään tabuja aivan oikeaan suuntaan. Puhutaan omista varoista ja tehdään selväksi jäsenvaltioille, että Euroopan tasolla käytetyt rahat käytetään paljon paremmin suuriin horisontaisiin hankkeisiin kuin jos ne käytetään erikseen eli puolella, niin sitten teitä kyllä kovasti arvostetaan kauteni jälkeen, jos näin toimitte. On maita, jotka ovat pienempiä ja kun ne ovat puheenjohtajina, niin ne ovat toimineet tehokkaasti ja minä ajattelen nyt puolen puheenjohtajan kautta ja ajattelen teidän kautta, niin vaikka teillä on erilaisia eh, tilanteita, niin kyllä te voitte olla uskaliaita ehdotuksissa, ne voitte auttaa parlamenttia vakuuttamaan jäsenvaltiot siitä, että me tarvitsemme lisää lähentymistä, näin saadaan ongelmat ratkaistua, tarvitaan lisää Eurooppaa, näin kaikki edistyy nopeammin. Toivotan teille kaikkea hyvää hyvää seuraavalle kuudelle kuukaudelle. Kiitos. Vielen Paljon kiitoksia kollega Dool ja nyt SND-ryhmän puolesta kollega Svoboda ja onnittelen häntä myöskin sosiaalidemokraattisen ryhmän puheenjohtajuudestaan, että on valittu uudeksi puheenjohtajaksi. Teillä on puheenvuoro viisi minuuttia ja 30 sekuntia. Kiitokset eh, ja kiitokset teidän onnitteluistanne ja tiedän teidän suuren suvatsevuutenne puheen eh, aikojen suhteen ja kiitän teitä jo etukäteen. Herra puhemies, pääministeri, komission puheenjohtaja, me puhumme Euroopasta nyt hyvin vaikeana aikana. Meitä eh, on, on monia, jotka päättävät Euroopasta, jotka eivät ole täällä mukana. Esimerkiksi luottoluokituslaitokset, finanssimarkkinat ja niin edelleen. Entä sitten äh, nämä äh, finanssimarkkinoiden äh, uhrit? Euroopan heikkous tällä hetkellä on se, että me emme ole löytäneet mitään todellista yhteistä ratkaisua. Ja sehän on se, mitä nämä luottoluokituslaitokset meille päivittäin todistavat. Mikäli meillä ei ole yhteistä ratkaisua, niin eh, silloin eh, Euroopan politiikka ei vie tätä peliä eteenpäin. Te, rouva puhe, pääministeri, ihan oikeutetusti painotitte yhteisön menetelmää, mutta ihan oikein te sanoitte, että meidän täytyy myös päästä eroon tästä yksipuolisesta säästöpolitiikasta. Ja tässä jälleen nämä luottoluokitusagentuurit äh, ovat tehneet asian selväksi. Johtuen nimenomaan tästä yksipuolisesta säästöpolitiikasta ei ole mahdollista korjata talousarvioita ja äh, financial äh, Timeshan ei ole mikään vasemmistolehti, sitä tässä painotan sanoo, että äh, tämän finanssipoliittinen sopimus, joka on suurin prioriteetti, on itse asiassa aika irrelevantti rakenne. Ja tätä täytyy nyt todellakin miettiä. Sitten meillä on nämä sosiaaliset ongelmat, jotka johtuvat tästä irrelevantista rakenteesta. Katsokaa esimerkiksi Romaniaa, mitä siellä nyt tapahtuu. Sehän on vastoin kaikkea tällaista säästöpolitiikkaa, joka on epäoikeudenmukaista. Tämä ei saa tapahtua köyhien kustannuksella ja nämä säästötoimet tapahtuvat nimenomaan köyhien kustannuksella. Romaniassa. Sen vuoksi kehottaisin, että me kaikki pääsisi, löytäisimme tien takaisin sosiaaliseen Eurooppaan. Ilman sosiaaliturvan rakentamista emme voi puhua mistään muusta budjettimuutoksesta. Minä puhun sitä vastaan, että sosiaalivaltion perustat ovat uhkana ja tämä johtaa sitten yhteiskunnallisiin äh, levottomuuksiin. Se johtaa siihen, että poliiseja näkyy enemmän äh, kaduilla. Kaikki se, mitä tapahtuu Bukarestissa ja muualla, sen pitäisi herättää meidät. Ja ihan samalla tavalla äh, me kun katsomme sisäpolitiikkaa, meidän pitäisi olla maailman kilpailukykyisin alue ja tämä pitäisi perustua nimenomaan koulutukseen ja tutkimukseen. Mitä me näemme tänä päivänä kuitenkin? Näitä määrärahoja vain leikataan, niitä ei lisätä, vaan niitä leikataan ja tämä on todellakin vahingollista. Ja kun puhutaan tulevista sukupolvista, niin he ovat ongelmissa. Te sanoitte, rouva pääministeri, että me tarvitsemme työtä Euroopassa. Ikävä kyllä, Euroopassa kuitenkin työttömyys vain kasvaa. Tunnustan sen. Kyllä, minun ryhmäni haluaa nähdä Euroopan työssä. Siinä me todellakin tuemme teitä. Ja tämä voi tapahtua, sen sanon hyvin selvästi, ainoastaan mikäli me yhdistämme ekologian ja työvoimapolitiikan, eikä päinvastoin. Ja meidän täytyy yhdessä kaikkien voimien kanssa, myös ammattiyhdistysliikkeen kanssa, eh, meidän täytyy taistella sen puolesta, että saamme uusia työpaikkoja, mutta että ympäristöä suojellaan ja että kehitys on kestävää. Ja tässä minä tuen täysin Tanskaa puheenjohtajakautta. Te puhuitte myös energiatehokkuudesta. Sekin on aihe, joka on hyvin lähellä meidän sydäntämme. Meidän täytyy olla energiatehokkaampia. Tästä on paljon hyviä esimerkkejä ja meidän täytyy niitä vain noudattaa. Ja kaikkein tärkeintä tässä on se, että voimme jälleen olla ylpeitä. Meidän täytyy taas voida olla ylpeitä Euroopasta. Ja äh, Tällä hetkellä meillä on ongelmia. Kymmenen vuotta sitten tilanne oli toinen ja toivon, että Tanskan puheenjohtajakauden jälkeen tilanne on jälleen toinen, että voimme yhdessä olla ylpeitä Euroopasta. Sitten vielä lopuksi, en halua tässä nyt ylittää uuden puhemiehen kärsivällisyyttä puheaikoiden suhteen. Haluan ihan lyhykäisesti vielä sanoa, että meillä on meidän äh, ryhmässämme äh, ollut äh, tavallaan esimerkillinen ristiriita haluan tämän positiivisesti sanoa, ennen kuin minut valittiin, haluaisin tässä yhteydessä myös äh, kiittää kollegoitani. Me olemme yhä vielä kumppaneita, me olemme määrätietoisia kumppaneita kaikille kollegoille ja puheenjohtajamaalle ja komissiolle. Meillä on erilaisia näkemyksiä Euroopasta, oikeudenmukaisesta, ekologisemmasta Euroopasta, josta voimme puhua, ja demokraattisesta Euroopasta. Sen vuoksi, että kaikissa jäsenvaltioissa täytyy olla vallalla demokratia. Mutta me olemme valmiita keskustelemaan ja me olemme valmiita tekemään yhteistyötä ja työtä Euroopan eteen. Ja haluaisin onnitella teitä, eh, herra puhemies, samoin kuin uusia juuri valittuja varapuhemiehiä. Sydämiset kiitokset, herra Svoboda, ja sitten liberaali- ja demokraattiryhmän puolesta edustaja Guy Hofstadt. Prime Minister, I think that, uh... Kiitos, puhemies. Hyvä puheenjo- puheenjohtaja, hyvä pääministeri, teillä on nyt tärkeä prioriteetti, eli pitää päästä tästä nykyistä eurokriisistä ja Euroopan arvokriisistä. Ja yksi asia on kristallin kirkas, eli nämä puoleen naiset toimet, joihin on ryhdytty kahden viimeisen vuoden aikana, no niistä ei ole ollut apua. Ja myös kaikki kahdenväliset tapaamiset Merkelin ja Sarkosin välillä tai kesken eivät ole mitään pystyneet ratkaisemaan. Ne vain vuorokaudeksi saavat markkinat hiljenemään ja sitten kaikki taas alkaa uudelleen alusta. Ja sitten Standard Poor'sin päätös sitä ovat arvostelleet lähes kaikki Euroopan johtajat. Ja minun on sanottava, etten minäkään erityisen pidä luottoluokituslaitoksista, mutta olen sitä mieltä, että sen sijaan, että valittaisimme niiden toiminnasta, niin Euroopan johtajien pitäisi paneutua näihin laitosten raportteihin ja niiden sisältämiin viesteihin, sillä siellä löytyvä teksti on nyt asiassa totta. Minä petyn siihen, mitä herra Barnier ja Rehn ovat tehneet. Sillä kun todellakin lukee sen, mitä Standard Poor's sanoo, niin siellä puhutaan täyttä totta. Eli sanotaan, että Eurooppa ei ole tarpeeksi yhtenäinen, tarpeeksi rohkea. Tämä on pääongelma niiden mukaan. Ja siellä kerrotaan, että kyseessä ei ole ainoastaan talouspoliittinen kriisi, vaan kaupan epätasapainon kriisi. Ja he kertovat, ehkä tämä sosialistin kirjoittama, mutta sanotaan, että pitää auttaa niitä maita, joissa ryhdytään leikkauksiin niin, että sielläkin voidaan saada kasvua aikaiseksi. Ja kiitos näistä aplodeista. Standard Poor sanoo siis tosi seikkoja, että kriisi ei ole vielä läheskään loppu ja tarvitsemme kestävän ratkaisun. Tämä asia pitää nyt sanoa suoraan. Meillä ei ole vielä kunnon ratkaisua näköpiirissä. Me tarvitsemme tenesiä eh, bondeja, me tarvitsemme myös ehkä Saksan ratkaisua pelastusrahastoa, mutta jos todella halutaan kriisistä päästä, niin on ryhtyvä toimiin nyt saman tien. Tämä ei ole vain minun mielipiteeni tai meidän mielipiteemme, vaan aivan samaa sanoo tänä päivänä Italian pääministeri Financial Timesissa. Hän sanoi, että minä en valita luottoluokitusten huononemisesta, vaan ongelma on se, että Euroopan tasolla politiikan teko on heikkoa. Mario Monti sanoi näin tänään Financial Timesissa. Ja samanaikaisesti sanotaan, että ei riitä olalle taputus Rova Merkeliltä, vaan tarvitsemme sitoutumista eurobondeihin ja eurobondin markkinoihin. Ja hän on oikeassa. Italialle ei löydy kattavaa eh, ratkaisua, kun 6-7 prosentin eh, korkotaso tällä hetkellä ainoa tapa päästä kriisistä siellä on jatkaa säästötoimia, mutta myös saada alennettua 6-7 prosentin korkoja eurobondien avulla. Muuten me pyydämme herra Montilta aivan mahdottomia. Ei nyt ole oikeudenmukaista sanoa toisaalta, että hienoa, jatkaa säästötoimianne ja samalla pidetään yllä 6-7 prosentin korkotasoa. Ja toinen seikka sitten, hyvä pääministeri, teillä on toinenkin kriisi. Meillä on arvokriisi, ei ainoastaan Unkarissa. Katsokaapa, mitä Romaniassa tänään tapahtuu. Minä tiedän, että komissio lähti käsittelemään rikkomusmenettelyä ja toivottavasti täällä parlamentissa saamme artiklan 7 pohjalta Eh, tai siihen pohjautuvan rikkomusmenettelyn taakse enemmistön ja sitten herra Pitela onnittelen teitä. Näin saan ehkä vähän lisää puheaikaankin. Niin, te olette italialainen, eikö nyt Italiassa tällä lailla toimita? No niin, eli minä nyt esittäisin teille hyvin selvän kysymyksen. Hyvä pääministeri, Euroopan komissio aloittaa rikkomusmenettelyn. Me aloitamme periaatteessa artikla 7 prosessin perustan sopimuksen mukaisesti. Ja minä haluaisin kysyä, mitä neuvosto aikoo seuraavana päivänä tehdä. Minä haluaisin kysyä, aikooko neuvosto ottaa tämän seuraavan huippukokouksen estyslistalle. Tämä olisi väärin, jos tämä unohdetaan. Ei Euroopassa puhuta ainoastaan rahasta, vaan myös vapaudesta ja meidän arvoistamme. Kiitos. Grazie, grazie, onorevole. Kiitoksia edustaja Verhofstov. kiitos ja kaikille hyvää päivää. Pyytäisin, että edustaja Verhofstadt, jos hän voisi vastata kysymykseen, jonka edustaja Gargani haluaa esittää, jos oikein ymmärsin. Ah, catch the eye, siis menettelemään puhujalistaa. Halusitte paikan siinä. Hyvä on. Kiitoksia. Sitten jatkamme keskustelua. Edustaja Rebekka Harms, neljä minuuttia. Kiitoksia puhemies. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, minulle on kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi tänne. Te tiedätte kyllä, mikä teidän maineenne on. Minun ryhmäni erityisesti, erityisesti kun, se tulee, kun te tulette mm, puna-vihreästä hallituksesta Tanskasta. Minun ryhmälleni erityisiä odotuksia teille, ei vain johtuen teidän poliittista taustastanne ja tästä raikkaasta tuuladuksesta Tanskassa, vaan myöskin siksi, että teidän skandinaavinen ja naisnäkökulmanne on uusi voima tässä kiistassa, jota käymme Euroopassa. Ja uskon, että teidän charmantti ja tapanne toimia on myös mahdollisuus haastaa naispuolinen vastapuolenne Saksassa uudelleen. Tätä odotamme teiltä ja odotamme sitä, että tämä sopimus, josta olemme keskustelleet viimeisen niin kutsutun kriisihuippukokouksen jälkeen, että katsotte tätä sopimusta vielä kerran kriittisesti. Me uskomme, että tämä sopimus ei ole pelkästään kiertotie kriisipolitiikassa, vaan myöskin isku Euroopan demokratialle. Se ei sulje pelkästään Euroopan parlamentin ulkopuolella, vaan se ei ota myöskään riittävästi kansallisia parlamentteja mukaan. Tätä ei voida hyväksyä. Olen myös sitä mieltä, että esimerkiksi nämä eurohuippukokoukset, joita epämuodollisesti pidettäisiin tulevaisuudessa, niin Tanskan näkökulmasta nämä eurohuippukokoukset varmaan ovat hankalia, koska ne muuttavat neuvoston valtasuhteita epäterveellä tavalla. Näin paljon tästä vaikeasta sopimuskysymyksestä. Uskon kuitenkin, että tällaiset demokraattiset kysymykset ovat erittäin merkittäviä Euroopan unionin äh, toiminnan kannalta. Sisällöllisesti tämä äh, sopimus on sellainen, että sitä on aivan oikein täällä parlamentissa kritisoitu. Mm, se on liian yksipuolisesti keskittynyt vakauteen. Se on vain kärjistänyt kriisiä, enkä kestä sitä, että joka täysistunnossa meidän täytyy tunnustaa, että olemme syvemmällä kriisissä kuin edellisessä kriisihuippukokouksessa tänä aamuna Maailmanpankki sanoo, että Eurooppa on syöksymässä kriisiin ja repii muun maailman mukanaan. Kuinka pitkä pitkään tämän tulee jatkua. Te Tanskan puheenjohtajakauden ohjelmassanne olette ottaneet esiin asioita, jotka osoittavat, että haluatte tehdä asiat toisin, mutta tehkää ne toisin. E, tehkää ne toisin nyt, älkääkä odottako vasta kautenne puoliväliin. Nämä investointiohjelmat talouden elvyttämiseksi, ne on otettava käyttöön nyt. Nämä ilmastonsuojeluehdot ehdotuksenne, jotka Koni Hedegaard on hienosti valmistellut, ähm, ne voisivat olla työpaikkojen moottoreita Euroopassa, mutta teillä ei ole aikaa hukattavana. Koko tähän rahoitusmarkkinasääntelyyn sääntelyyn liittyen on sanottu täällä jotakin. Äh, olen täysin sitä mieltä, että meidän täytyy käsitellä eurobondeja, pelastusrahastoja ja muita, emmekä saa lykätä tätä enää. Ja vielä haluaisin sanoa sana sen Euroopan keskuspankin roolista tässä keskustelussa, koska tämäkin on ongelma, että me ajattelemme, että meillä on yhteinen valuutta, että voimme puolustaa tuota yhteistä valuuttaa ilman, että meillä on todella yhteisesti toimiva Euroopan keskuspankki, Tätään täällä monet ovat toistaneet ja luottoluokituslaitoksetkin sitä toistavat rukousmyllyn lailla, eikä sillä ole ollut varsinkaan paljon seurauksia. No niin, Viimeiseksi haluaisin sanoa teille arvoisa pääministeri, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, toimikaa paremmin kuin edeltäjänne, älkää odottako, toimikaa nyt ja toimikaa poliittisten vakaumustenne pohjalta. Unkarista keskustellaan tänään iltapäivällä ja se on erinomainen esimerkki siitä, miten neuvostolla ja komissiolla on ongelma, jotta jota on vain annettu, jonka äh, on annettu vain kehittyä ja tänään on sitten maksettava tuo katkera lasku. Se, mitä Unkarissa äh, tapahtuu, on osittain komission ja neuvoston vastuulla Unkarin puheenjohtajuuskauden aikana. Kiitän mielenkiinnostanne. Grazie, grazie collega. Kiitoksia kollega Harms ja seuraavaksi edustaja Martin Kallanan kolme minuuttia. Uh, thank you, Mr. President. Ah. And, uh, let me first Kiitos puhemies. Kiitos Pyydän anteeksi edustaja Kallanan. Uh, täällä on sininen kortti. Onko edustaja Harms valmis vastaamaan? Kyllä. Olkaa hyvä, edustaja Morvoi. Kiitos. Ymmärsinkö oikein, edustaja Harms, että Unkari on syypää kaikkeen tähän pahaan, josta te kerroitte meille puheenvuorossanne. Onko siis Unkari syypää? Syytetäänkö Unkaria tässä tästä kriisistä vai millä tavalla tämä Unkarin asia nyt liittyy siihen, mitä te äsken sanoitte? Unkari on maa, jossa on suuria taloudellisia ongelmia. Viktor Orbanin hallitus ei löytänyt ulospääsytietä Unkarin vaikeasta taloudellisesta tilanteesta ja sen sijaan hän valitsi nationalistisen, sovinistisen strategian, jotta hänen oman hallituksensa politiikan heikkouksia ei huomattaisi. Minä kannatan sitä, että unkarilaisten kanssa, kuten kaikkien muidenkin jäsenvaltioiden kanssa, joilla on taloudellisia ongelmia, olemme solidaarisia, mutta olen sitä mieltä, että solidaarisuus ei ole arvo, jonka voi tilata ikään kuin ala la carte Euroopassa. Kaikki arvot ovat samanaikaisesti voimassa, eikä pelkästään solidaarisuus ja sitten muut arvot voi unohtaa, kuten hallitus äh, Unkarissa nyt haluaa tehdä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kallanan kolme minuuttia. Kiitos puhemies. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Rova Torning Schmidtin tänne Euroopan parlamenttiin. On hienoa, että vihdoin tämän perheen jäsen pääsee pääministeriksi. Vihdoin näin on siis käynyt. Tanska on historian liittolainen minun maani ja Ranskan rinnalla tanskalaiset olivat Libyan kansaa puolustamassa ja olen tästä hyvin iloinen ja on hyvä, että Tanskan kausi alkaa juuri näin vaikealla hetkellä, kun taloudellinen katastrofi on tulossa ja Minusta on hyvä, että puhutaan suoraan. Usein sanotaan, että politiikassa on kaikkein uskaliainta sanoa asiat suoraan. Puheenjohtajakausi on alkanut hyvin, kun on sanottu, että transaktiovero olisi eh, kielteinen Euroopan bruttokansantulolle ja voitaisiin jatkaa nyt samaan tapaan ja sanoa suoraan asiat, jotka liittyvät euroalueeseen, sillä viimeinen neuvoston kokous. Siellä ei asioihin puututtu, vaan lähdettiin taas kerran sisäänpäin katsomaan oman navan tuijonta kierrokseen tuijotuskierrokseen. Tässä ei ole vain yksi kriisi, vaan useampi kriisi. Euroalueen kriisi on nyt kiireellisin, mutta ei saa unohtaa, että Euroopalla on myös suuri haaste siksi, että me olemme vähemmän kilpailukykyisiä, olemme jäämässä jälkeen maailman muista alueista ja byrokratia vaikeuttaa yrityselämää ja innovointia. Kun lähdemme 2020 Euroopan suuntaan, tarvitsemme sellaisen eh, asialistan, joka edistää kasvua. Me tarvitsemme taloudellisia uudistuksia ja sisämarkkinoiden syventämistä ja siksi voimme yhtyä joihinkin Tanskan eh, tavoitteista, jos ajatellaan monivuotisia rahoituskehyksiä, on totta, että tätä pitää ajatella yhdessä talouden tervehdyttämisen kanssa budjetin osalta pitää miettiä tulevaisuutta, on oltava kustannustehokkaita, niin kuin täällä sanotaan, tämä on hyvä ajatus olisi tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot olisivat yhtä realistisia ja maltillisia Euroopan budjetin suhteen. Me haluamme jäädyttää budjetin ja haluamme miettiä lähinnä sitä, miten olemassa olevia varoja käytettäisiin tehokkaammin. Ja on hyvä, että puheenjohtajakaudella aiotaan korostaa sisämarkkinoiden elvyttämistä, sillä olemme sitä mieltä, että Eurooppa on avoin kauppa- ja investointialue ja talouden vapaus on ennakkoehto talouden kasvulle ja työllisyyden lisääntymiselle. Ohjelmassa käytetään lähinnä 2000-luvun eh, ilmaisuja ja puhutaan kuitenkin vanhoista asioista, mutta täällä puhutaan tehokkaasta taloudesta ja standardisoinnista. Meidän poliitikkojen on muistettava, että kaikista uusista eh, säännöksistä maksetaan hinta ja hinnan maksavat kuluttajat, kun he ostavat tuotteita ja palveluita tai työntekijät menettävät työpaikkansa, kun työpaikat siirtyvät meren taakse me olemme huolestuneita joistain osista, kun täällä puhutaan kansainvälisistä suhteista ja sisä- ja oikeusasioista puheenjohtajakaudella ei pitäisi edistää yhteistä yhteisöveropohjaa. Tällaiset vaaraiset ehdotukset pitää unohtaa. Toivotamme kuitenkin kaikkea hyvää Tanskan kaudelle ja haluamme tehdä rakentavaa yhteistyötä. Näin voimme edistää tätä yhteistä tavoitetta. Kiitos. Kallanan la parola ora per tre minuti all'onorevole Sondergaard. Kiitoksia nyt edustaja Sondergaard. Suomen. Kiitos eh, puhemies. Haluaisin aloittaa toivottamalla Tanskaa puheenjohtajamaana ja uutta hallitusta myös toivottaa teille onnea. Onnea siitä, että te olette juuri olleet sata päivää vallassa, uusi hallitus Tanskassa siis. Syyskuun vaaleissa Helle Thorning Smith ja hänen liittolaisensa esittivät hyvin selkeän kysymyksen Tanskan kansalle – Investoimmeko itsemme ulos kriisistä vai säästämmekö itsemme ulos kriisistä? Voitammeko me tämän kriisin luomalla työpaikkoja vaiko luomalla työttömyyttä? Tanskan kansa vastasi valitsemalla Helle Thorning-Smithin pääministeriksi. Se kysymys, jonka Tanskan pääministeri esitti Tanskan vaalitaistelussa, on nyt yhä vielä ajankohtaisempi EU-ssa kokonaisuutena. Sen vuoksi, että EU on, kuten sanottu, kaikkein syvimmässä kriisissään koskaan. Yli 10 prosenttia meidän kansalaisistamme Euroopan unionissa ovat työttöminä. Viisi miljoonaa Espanjassa, se on enemmän kuin koko Tanskan väkimäärä. Ja nuorisotyöttömyys on katastrofi. Kahdessa kolmasosassa EUn maista nuorisotyöttömyys on yli 20 prosenttia, Liettuassa yli 30 prosenttia, Kreikassa yli 40 prosenttia ja Espanjassa lähes 50 prosenttia. Siksi onkin aikamoinen pettymys, kun lukee Tanskan puheenjohtajamaan ohjelman. Se on ihan kuin Sarkozy ja Merkel olisivat sen kirjoittaneet. Eli äh, tässä herää, että, äh, tai ovat poissa ajatukset siitä, että investoidaan itsemme ulos kriisistä, ja takaisin ovat vaatimukset siitä, että säästämme itsemme ulos kriisistä. Rehellisesti sanoen, uskooko kukaan todellakaan, että me voimme voittaa nykyisen kriisin sanelemalla vain säästöistä ja leikkauksista. EU kokeili sitä Kreikassa, se ei onnistunut. Sitten EU e saneli uudelleen leikkauksista Kreikassa eikä onnistunut vieläkään. Ja nyt yritetään taas, mutta ei se tule nytkään onnistumaan. Tanskan puheenjohtajakauden ohjelmalla on hieno otsikko Eurooppa työssä – mutta se politiikka, jota tässä viedään eteenpäin, tulee johtamaan vain lisätyöttömyyteen. Meidän ryhmämme käsityksen mukaan tämä on täysin väärä tie. Haluaisin päättää puheenvuoroni sanomalla Tanskan puheenjohtajamaalle, että kansalaiset eri Euroopan maissa eivät tarvitse EUn sanelemia leikkauksia. Eivät he tarvitse mitään Eurooppa-sopimuksia tai finanssiasetuksia, jolla vain vähennetään julkista sektoria ja leikataan palkkoja. Kansalaiset Euroopassa tarvitsevat työpaikkoja, jotta voimme parantaa hyvinvointiamme. Tanskalla on puheenjohtajamana kuusi kuukautta aikaa osoittaa, onko se osa ratkaisua vaiko osa ongelmaa. Kiitos. Grazie, kollega. Eh, Kiitoksia, hyvä kollega. Ja seuraavaksi edustaja Messerschmidt, kaksi minuuttia. Tack, formen. Kiitos eh, puhemies. On ollut eh, todella mielenkiintoista olla täällä viimeisen puolen tunnin aikana. Tämä on varsinainen rakkaustarina. Heille Torning Smith on nimenomaan se pääministeri, jota me kaikki, jonka perään me huokailemme, jota me haluamme. Hän on eh, koulutettu täällä Euroopan parlamentissa ja hän on päässyt valtaan hän on päässyt valtaan ainoastaan valehtelemalla äänestäjilleen, ihan samalla tavalla kuin koko EU on perustettu. Ja todellakin voimme olla vain ylpeitä tästä. Ja lupaan kaikille komissiossa, että ihan varmasti tekin kaikki tulette rakastumaan Helle Thorning-Schmidtiin, koska tehän olette itse kannattaneet ihmisiä, jotka ovat vallassa ilman minkäännäköistä mandaattia. Tekin olitte itse vallassa ilman, että kukaan on teitä äänestänyt. Samanaikaisesti yhä useampi tanskalainen äänestäjä haluaisivat äänestää uusiksi, koska he katuvat sitä, että he äänestivät Helle toinen Schmidtiä. Joten te olette hyvä esimerkki tästä hallituksesta. Te sovitte niin hyvin yhteen. Kreikassa ja Italiassa on asetettu marionetti hallituksia hoitamaan asioita ja sama koskee myös Tanskassa. Ei mitään protesteja, ei mitään vastaansanomisia, ainoastaan lojaalisuutta. Mitä muuta voisi odottaakaan? Sen vuoksi minulla olisi oikeastaan vain yksi vetoomus Helli Toni Schmidtille. Tulkaa Brysseliin, tulkaa Strasbourgiin, käyttäkää tuleva puoli vuotta täällä, kaikki se aika täällä EUn elimissä, koska sillä tavalla voimme estää teidän hallitustanne pilaamasta kaiken Tanskassa. Ja jos te olette täällä, niin silloin haitta olisi kaikkein pienin, koska EU on jo pilalla tulva on jo noussut ensimmäiselle kannelle. Eli kun puhutaan nyt koko euroalueesta, niin itse asiassa luottoluokituslaitoksethan vain laskivat näitä luokituksia. Ja tämä on hyvä esimerkki, ihan niin kuin Titanikin, vesi vain tulee sisälle. Rakas Helle Tony tervetuloa EU-hun. Täällä saat mitä sinä haluat. Täällä on sinun ystäviä, täällä on Schulz Barroso, kaikki. Täällä te voitte luoda sen valtion, jota te haluatte, mutta jota kukaan näiden seinien ulkopuolella ei halua. Täällä te päätätte, ei äänestäjät. Mitä muuta te teitte Tanskassa kuin vain valehtelitte? Se on varsinainen rakkaustarina. Kiitoksia, edustaja Messerschmidt. Eh, può mettere le cuffie? Eh, è disponibile ricevere una... Laittakaapa kuulokkeenne päähän. Voitteko vastata kysymykseen, jonka edustaja Sinclair esitti? Edustaja Sinclair, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Minulla on kysymys Tanskan kollegalleni eurooppalaisesta transaktioverosta. Tässä nyt ollaan menossa kova vauhtia eteenpäin. Margaret Vestager, Tanskan valtiovarainministeri, sanoi, että se maksaisi satoja tuhansia työpaikkoja. Tai aiempi Tanskan ulkoministeri nimitti sitä paskajauhannaksi. Messerschmitt. Er Transaktioner vil være dybt skadelig for økonomien i Europa. Tämä vero olisi erittäin va- vahingollinen työpaikoille ja Euroopan kilpailukyvylle. Voimme olla ilahtuneita kuitenkin yhdestä pikkuseikasta. Tanskan hallituksen politiikka on sellaista, että jotkut tietysti ovat sen puolesta, mutta suurin osa vastaan. Ja me en itse asiassa tiedä, mitä Tanska ylipäätään on koko asiasta mieltä. ora. No? Kiitoksia edustaja Messerschmidt. Ja nyt nyt annan puheenvuoron edustaja Medlenderille minuutti. Kiitokset puhemies. Niin, valitettavasti rouva Tuoning Schmidt, minä en ole koskaan aiemmin kuullut niin tyhjää retoriikkaa ja tyhjiä sanoja kuin nyt tällä hetkellä. Vaikutatte vähän Barrosulta. Puhutte paljon, mutta ette sano mitään sillä tavalla kuin olemme tottuneet kuulemaan komissiolta. Eurooppa on luvannut jo 15 vuotta talouskasvua. Lissabon strategian myötä meistä piti tulla vahvin talousalue maailmassa. Tämähän on pelkkä vitsi. Eurooppalainen sosialismi on johtanut joukkotyöttömyyteen, taloudelliseen taantumaan ja poliitikkoihin, jotka täyttävät vain omat taskunsa. Minulla on kuitenkin teille vielä polttava vetoomus. Alankomailla on suuri ongelma Euroopassa. Meillä on nimittäin yksi maailman parhaista sosiaaliturvajärjestelmistä, josta olemme ylpeä, mutta Eurooppa ja eurooppalainen byrokratia on tuhoamassa Alankomaiden järjestelmän. Eihän nyt ole mahdollista, että eurooppalaiset vierastyöläiset saavat oikeuden hyötyä sosiaaliturvajärjestelmästä jo vuoden kuluttua. Pitäisi kestää vähintään kymmenen vuotta ennen kuin he voivat sitä hyödyntää ja Eurooppa kieltää tämän. On katsottava kaikkia näitä bulgarialaisia ja romanialaisia onnenonkijoita torjuttava ja meidän on vielä pidettävä yllä järjestelmäämme ennen kuin se on Alankomaille liian myöhäistä. Tätäkin pitäisi tarkastella Rova Helle Thorning-Schmidt. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt annetaan puheenvuoro muille puhujille. Edustaja Bentsen, kaksi minuuttia. Jeg vil starte med at sige øh, velkommen til den danske statsminister her i Frem til det danske formand. Haluaisin aloittaa kiittämällä Tanskan puheenjohtajavaltiota. Ja toivottavasti kaikki menee hyvin. Hyvin monet meistä antaisivat täyden tukemme teille vaikka täällä on muutama puheenvuoro ollut, jotka eivät, eivät, ei ole ollut niin myönteisiä, niin uskoisin, että enemmistö täällä huoneessa on Tanskan kanssa samaa mieltä näistä neljästä prioriteetista, joita se on esitellyt. Meidän tehtävänämme talousalueella Sixpackin kanssa, finanssipoliittisen sopimuksen kanssa ja uuden mm, budjetin parissa on tärkeä. Ja meidän ei tulisi pelkästään tyytyä siihen, että Tanska on puikoissa seuraavan kuuden kuukauden ajan, vaan koko Euroopan tulisi toimia. Me tarvitsemme rohkeaa puheenjohtajuutta, joka asettaa äh, sellaisen toimintasuunnitelman, että saadaan aikaiseksi muutosta, vaikka meillä onkin näkemyserimielisyyksiä. kun talouskysymyksiä käsitetään, niin, mm, käsitellään, niin toivottavasti kiinnittää myös huomio energiaan, sillä on tarpeen, että löydämme ratkaisuja myös sillä alalla. Vuonna 2011 315 miljardia euroa käytettiin öljytuontiin Eurooppaan. Jos katsotaan energiatehokkuutta, niin sillä saralla voidaan kyllä säästää valtavan määrän rahaa. Valitettavasti se, mitä tänään saadaan huomata, on, että Euroopan yritykset ja kansalaiset ovat yhä riippuvaisempia Putinin Lähi-idästä tuomalla, tuomasta kaasusta. Jos me saamme energiatehokkuusdirektiivin, niin voimme myös nostaa Euroopan kilpailukykyä, innovointia ja kykyämme toimia globaalilla markkinoilla. Ennen kaikkea se luo myös paljon työ työpaikkoja ihmisille. Ja tämän avulla voidaan saada aikaiseksi niin kovasti kaivattua kasvua. Tämä on ehdottomasti yksi niistä alueista. Ja näin voidaan päästä myöskin hyvin tuloksiin seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vaikka joskus vastustavatkin tätä, niin toivon teille kaikkea hyvää toivon, että saatte aikaiseksi vihreää kasvua ja vihreää tutkimustakin Euroopassa. Kiitoksia. Kiitos hyvä kollega ja paljon onnea teille. Kiitos hyvät kollegat. Nyt edustaja Jörgensen. Kiitokset puhemies. Kiitokset myös pääministeri Helle Thorning-Schmidtille hyvin selkeästä ja kunnianhimoisesta ohjelmasta tälle puheenjohtajakaudelle näistä neljästä painopistealueista. Vastuullinen Eurooppa, dynaamisempi Eurooppa, turvallinen Eurooppa ja vihreä Eurooppa. Se on juuri oikea linja ja suuntaus Euroopalle näinä aikoina. Uskon, että on aika paljon eurooppalaisia, jotka ovat sitä mieltä, että Eurooppa on hiukan kaukana, että se on jotakin, mitä tapahtuu epämääräisesti kaukana Strasbourgissa ja Brysselissä, mutta ei merkitse ihmisten arjessa. Todellisuushan on aivan toisenlainen. Päätökset, joita täällä tehdään, vaikuttavat huomattavan paljon ihmisten arkielämään Amsterdamissa, Ateenassa, Kyproksesta, Kööpenhaminaan. Jos me haluamme vastuullisempaa ja dynaamisempaa Eurooppaa, on meidän saatava kasvua takaisin, luotava työpaikkoja ja joudumme tähän ajankohtana jolloin meidän on myös kiristettävä vyötä. On aika hankalaa saavuttaa tällainen tasapaino. Eli tilanne on oikeastaan aivan päinvastainen kuin mitä herra Messerschmidt omassa puheenvuorossaan totesi. Hän puhui täydellisestä parista ja rakkaussuhteista. Äh, minä otan huomioon sen kritiikin, jota Eurooppaa kohtaan on esitetty. Jos kerran näin sanotaan, niin on valmis, oltava valmis myös esittämään ratkaisuja esimerkiksi Kreikan suhteen. Eikö meidän tule yhdessä vetää samaa köyttä? Euroopassa. Kriisin aikana emme voi noin vain jättää osaa sivuun. Se, mikä on tärkeää ilmastolle, se voi johtaa myös kasvuun ja työpaikkoihin. Sama pätee energiatehokkuuteen. Jos me onnistumme laskemaan sisäisesti hiilidioksidipäästöjämme 25 prosenttia, on se mahdollista toimia toimimalla 50 prosenttia energiatehokkaammin ja näin voimme luoda kaksi miljoonaa työpaikkaa Eurooppaan. Siis kahdelle miljoonalle työttömälle Euroopassa voitaisiin luoda työpaikka. Siinä olisi melkoinen ero. Näin saataisiin Eurooppa lähemmäs kansalaisia. Jos siis tehdään yhteistyötä, voidaan myös saada aikaan jotakin myönteistä. Näin voi syntyä ero. Sitten terrorismi, turvallisuus, seikat, joista ihmiset ovat huolissaan. Näissäkin me voimme tehdä yhteistyötä rajat ylittäen ja näin saada jotakin aikaan. Meidän on oltava visionäärisiä, mutta silti molemmat jalat maassa. Oltava kunnianhimoinen, onnea ja menestystä. Eh, Kiitos. Edustaja Jörgensen, hyväksyttekö te kysymyksen? Herra Dortmundilta, hyvä. Mr. Jürgensen. Edustaja Jürgensen, oletteko tullut ajatelleeksi sitä, että komission politiikka luo massatyöttömyyden Eurooppaan? Has it occurred to the honourable member that the European... Siis onko edustaja ehdot, tajunnut, että Euroopan unioni tekee ehdotuksia eikä politiikkaa, komissio tekee mm, ehdotuksia eikä politiikkaa. Mekin olemme osa tuota prosessia ja minun mielestäni, jos me teemme juuri sitä, mitä Tanskan puheenjohtajavaltio ehdottaa, eli pyritään tähän kasvuun, sellaiseen, joka on sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää, niin siitä saadaan aikaiseksi myönteisiä tuloksia Euroopan kansalaisille. Kiitoksia. Kiitos paljon. Edustaja Rode, kaksi minuuttia. Minister, welcome to... Hyvä pääministeri, tervetuloa tänne takaisin, mistä kaikki alkoi. Minä puhun teille englanniksi, koska aion tukea ja hänen hallitustaan. Ja äh, esittää kiitokset. Viimeksi se tulkattiin kritiikiksi ja koska pääministeri ei ole tottunut saamaan kehuja minulta, niin haluan välttää väärinkäsitykset, koska tämä viesti on myös tälle parlamentille. Haluan kiittää Tanskan hallitusta kolmesta asiasta. Ensinnäkin siitä, että olette kuunnellut parlamenttia, kun olette nämä prioriteettiluettelonne laatinut ja pitäydytte siinä, mikä on jo esillä. Tämä saa aikaiseksi pragmaattisen, mutta kunnianhimoisen ohjelman. Se osoittaa sen, että olette selkeästi ymmärtänyt roolinne tässä tehtävässä. Ja lopuksi te ministereinenne olette tehneet kotitehtävänne ja tehneet sen ahkerasti. Teillä on ollut paljon erilaisia tapaamisia parlamentin kanssa. Kiitoksia tästä. Olen varma, että saatte tarvitsemanne tuen tänään. Mutta ennen kuin nyt tässä pääministeri innostuu kaikista näistä kehuista, niin ihan hyvä esittää muutama kriittinen kysymyskin. Ensinnäkin, millä tavalla aiotte navigoida tuossa miinakentässä, joka sisältää erilaisia sopimuksia ja välttää epäyhtenäisyyden Euroopassa? Mikä on toiseksi Tanskan kanta Tobin veroon, joka komission mukaan, viimeisten lukujen mukaan, voi saattaa maksaa noin 130 000 työpaikkaa lopuksi? Me keskustelemme tällä hetkellä perheen yhdistämissäännöistä komission vihreän kirjan perusteella. Nyt kun parlamentin puhemies Schulz on poistanut aiemman kriittisyytensä tähän neljän vuoden sääntöön, niin näettekö, että tässä on mahdollisuus saada aikaiseksi kautta Euroopan menevä 24 vuoden sääntö? Kiitoksia teille ja kaikkea hyvää puheenjohtajakaudellenne. Grazie. Eh, edustaja Rode, oletteko valmis hyväksymään kysymyksen edustaja Kooningilta? Kuffie. Col, può mettersi le, le È Te voitte panna kuulokkeet korvilleen toistana. Haluatteko kysymyksen Koningilta, Rova Koningilta? Chiedo scusa, ma c'è stato un... Oletteko te valmis ottamaan vastaan kysymyksen edustaja Rova Konnikilta? No niin, tämä on selvää. Seuraava puheenvuoro annetaan Rova Turuselle. Hyvä pääministeri, hyvä Helle Tuoning Schmidt. Suuret kiitokset tästä loistavasta puheestanne. Minusta tämä oli hyvin virkistävä. Hienoa nähdä vahva ja visionäärinen nainen Euroopassa johdossa. Tällaisessa Euroopassa, jossa olemme tottuneet näkemään aika paljon harmaita pukuja. Tarvitaan tuoreita tuulia ja niitä saamme teidän myötänne, uskon. Kaikkein tärkeintä on se, että Tanskan puheenjohtajakaudella työskennellä voimakkaasti, jotta saadaan aikaan yhteinen eurooppalainen ratkaisu kriisiin. Meidän on ehdottomasti lähdettävä vihreästä, kestävästä kasvusta ja uusista vihreistä työpaikoista. Ne ovat tarpeen miljoonille eurooppalaisille, joilla ei tällä hetkellä ole työtä. Nuori sukupolvi, minun oma sukupolveni, kärsii Euroopassa työttömyydestä eniten ja uskon, että Tanska voi puheenjohtajakaudellaan tehdä enemmänkin sen eh, huolehtimiseksi, että nuorisotyöttömyys saadaan puolitettua ja että tavoitteisiin päästään. Että me eh, hyödynnämme tätä tilaisuutta luoda Euroopan nuorelle sukupolvelle työpaikkoja. Haluaisin vielä todeta, että meille kaikille on äärimmäisen tärkeää, että näillä säästöillä pyritään vain ratkaisemaan kriisi. Nyt on tehty jo hyvin paljon erilaisia säästöjä, säästettävää on vielä lisääkin, mutta meidän on keskityttävä taloudessa huolissamme ennen kaikkea uusien työpaikkojen luomiseen ja huolehdittava siitä, että tehtävät ratkaisut ovat oikeudenmukaisia. Olen vakuuttunut siitä, että tämänpäiväisen puheen jälkeen Tanska saa vauhtia puheenjohtajuutensa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Rospa, kaksi minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Tanskan puheenjohtajan valtiolla on valtavat haasteet edessään seuraavan kuuden kuukauden aikana. Se aikoo keskittyä Euroopan energiakulutukseen. Se on tärkeä haaste, koska vaatimukset vaihtelevat kovasti jäsenvaltiosta toiseen. Toivottavasti voitte tukea täysin uusia kestävän energian muotoja silloin, kun aurinkoenergiaa ja vesenergia eivät pelkästään riitä. Taloudellisella kriisillä on myös suuret vaikutukset Euroopan väestöön, joka nyt jo on joutunut kovasti työttömyyden eh, uhriksi. Ja me voimme muuttaa tilanteen, jos vahvistamme pk-yritysten toimintaa. Ne ovat nyt erittäin vaikeassa toimintatilanteessa. On oikea aika saada muutos tässä suhteessa aikaiseksi. En oleta, että puheenjohtajavaltio keskittyy sopimusmuutoksiin, joka ei ole kansalaisten tukema, eikä kriisiä saa käyttää myöskään tekosyynä EU-byrokratian lisäämiseen. Meidän täytyy saada aikaiseksi todellisia tuloksia, lisätä kilpailukykyä ja vahvistaa sisämarkkinoita. Muut tärkeät aiheet ovat kalastuspolitiikan uudistus, maatalouspolitiikan uudistus. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka nyt ovat esillä varsinkin kun tarkastellaan kansallista tilannetta, niin olisi ehkä tärkeää, että EU vaatii parlamentille yhtä ainutta toimipaikkaa. Ja maatalous ja kalastus tulisi yhdistää, ne kuitenkin maksavat kansalaisille hyvin paljon. Me emme saa enää jatkaa sellaisten menettelyiden tukemista, jotka vaativat paljon rahaa. Toivottavasti puheenjohtajavaltio työskentelee realistisella tavalla niin, että Euroopan kansalaiset voivat uudelleen saada eh, uskonsa takaisin meidän osamme maailmassa. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Rosbach. Paul Murphy, seuraavana minuutti. We've experienced four years now. Kiitoksia puhemies. Me olemme nyt kokeneet neljä vuotta tiukkaa säästöpolitiikkaa koko Euroopassa ja tulokset alkavat olla täysin selvät. Meillä on eh, tällainen laskukausi, joka on väkisinkin syntynyt Irlannissa, Portugalissa ja Kreikassa. Miljoonat kohtaavat surkean tilanteen. Eh, Kreikassa vanhemmat luopuvat lapsistaan, koska heillä ei ole rahaa ruokkia heitä ja EU kokonaisuutena on menossa kohti vakavaa lamaa 2012 sekä pääministeri pääministeri että Barroso puhuivat kasvusta, mutta kun luetaan ohjelmaan selvää, että tässä edetään kuten aiemmin, puhutaan kasvusta, lähdetään säästötoimista ja aivan erityisesti ohjelmassa korostetaan taloushallinnon täytäntöönpanoa. Taloushallinto on oikeastaan vain metodi, jolla pyritään institutionalisoimaan säästötoimet demokratian kustannuksella koko Euroopassa. Tässä tehdään aivan samoin uudelleen ja uudelleen ja odotetaan, että saataisiin silti eri tuloksia. Onko tämä järjetöntä vai onko tämä vain keino taata se, että osakkeiden omistajat saavat mitä haluavat työtä tekevien kustannuksella? Mikä oikein on Tanskan puheenjohtajakauden ja komission puheenjohtajan suhtautuminen Irlannin säästöohjelmaan, joka menee jopa pidemmälle säästötoimien institutionalisoimisessa? Ymmärrättekö, mikä on Irlannin kansan oikeus äänestää kansanäänestyksessä vapaasti ilman minkäänlaisia kiristyskampanjoita? Kiitoksia. Kiitos kollega. Seuraavaksi annan puheenvuoron minuutiksi edus... puoli rouva Savelalle. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Hyvä puhemies. Toivon teille kaikkea hyvää seuraavan puolivuotiskauden aikana. Toivottavasti voin esittää kaksi erityisehdotusta, joiden avulla voidaan parantaa siitä, mikä nyt on jo olemassa komission politiikassa. Energiapuolella toivottavasti puheenjohtajavaltion voi ottaa kantakseen aloitteen, jonka avulla voidaan rekisteröidä kaikki energialähteet. Me, meidän täytyy tietää, mitä energialähteitä EUlla on käytettävissään ja mitkä niistä, ja itse asiassa mitkä investoinnit eivät ole realistisia. Esimerkiksi Meillä on aurinkokennoja sellaisissa maissa, joissa ei ole paljon aurinkoa. Siitä syystä tällainen rekisteri olisi hyvä. Toinen aloite koskee työllisyyttä. Eilen Wall Street Journal julkaisi artikkelin, jossa käsiteltiin aivovuotoa EU-sta. Valtava määrä työntekijöitä lähtee Euroopasta. Meidän täytyy tarkastella niitä muutoksia, joita tämä aiheuttaa EU-hun. Minulla on siis nämä kaksi ehdotusta, jotka koskevat energiaa ja työllisyyttä. Kiitoksia. Kiitos. Rouva Savelalle nyt edustaja Klais. Kiitos puhemies. Rouva pääministeri, toivottavasti olette tietoinen siitä, että monet ihmiset Euroopassa odottavat EU-puheenjohtajakaudeltanne kovin paljon. Teidän maanne on yksi harvoja EUn jäsenvaltioita, joissa on tehty rohkeita ja tarpeellisia toimia, jotta maahanmuutto saadaan hallintaan. Itse asiassa monet hallitukset, Euroopan unioni itsekin on ollut tähän hyvin tyytyväinen. Eli ollaan siirrytty niin sanotun kartunin kriisin jälkeen hyvin rohkeaan kantaan. On myös puolustettu vapaata mielipiteen ilmaisuoikeutta islamistisia käytöskoodeja vastaan. Te olette myös, ähm, rouva pääministeri, kykenevät edistämään omapäistä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa, sillä tällä hetkellä tilanne on se, että EUn ulkorajoilla on niin huono valvonta, että meillä on aivan yhtä lailla Schengen-kriisi kuin myös eurokriisi. Kiitoksia. Grazie. Grazie. Kiitos paljon. Edustaja Langen, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Haluaisin onnitella Tanskan pääministeriä hänen eurooppa myönteisestä ohjelmastaan. Meille tämä on aivan uutta Tanskan puolelta ja me teemme kaikkemme, jotta voimme aktiivisesti tukea teitä tässä ohjelmassa sekä sen täytäntöönpanossa yksittäisten toimien kohdalla, esimerkiksi rahoitusmarkkinasäätelyssä ja pyrkimyksissä toimia niin, ettei vain hallitusten välinen metodi olisi merkittävä, vaan myös eh, todellisen eurooppalaisen politiikan toteuttaminen. Me olemme teidän rinnallanne, kun te tartutte tähän aloitteeseen, rouva pääministeri. Ja yhden asian haluaisin lisätä. Eh, ohjatkaa Tanska pois euroskeptiseltä alueelta teillä on nyt mahdollisuus ei pelkästään vakauttaa euro, vaan saada tähänastinen tanskalainen näkemys muuttumaan niin, että voitte ottaa aktiivisen askeleen kohti euroa. Ja vielä eräs pieni täydennys. Me tuemme teidän ohjelmaanne, mutta minä olen lukenut moneen kertaan ennalta annetuista ilmoituksista, että te haluatte ottaa askeleen kohti Turkia. Tänään ette asiaa maininnut. Pyytäisin, rouva pääministeri, tehkää meille palvelus, että tämän puolivuotisen puheenjohtajakautenne aikana vakuuttaisitte Turkin siitä, että se estää tuon Kyprokseen kohdistuvan saartotoimensa, jos Turkki aikoo edelleenkin ryhtyä toimiin Kyproksen puheenjohtajakauden, seuraavan puheenjohtajakauden vuoksi, niin eihän siitä hyvää seuraa. Tässä kohdassa teidän pitäisi pyrkiä toimimaan. Minä pyydän. Suuret kiitokset, me tuemme teitä. Grazie, onorevole Langen. Ora la. Kiitos, edustaja Langen. Nyt eh, Claude Morais saa minuutin puheenvuoron, olkaa hyvä. Prime Minister, um, Prime Minister Helle. Niin, hyvää, pääministeri Helle. Tervetuloa tänne parlamenttiin. Ja näin alkuun haluan todeta, että niin, tervetuloa Helle. Olin vieressäsi valiokunnassa monien vuosien ajan ja sinä olet todennut, että talouskriisi on keskeisessä asemassa, mutta tiedän myös, että sinä joukkueenesi tulit parlamenttiin hyvin varhaisessa vaiheessa, hyvin järjestäytyneen käsittelemään oikeus- ja sisäasioita, arvoja. Et ole kääntänyt selkääsi näille erittäin tärkeille arkaluontoisille aiheille. Kaikki maat, mukaan lukien sinun maasi, ovat nyt erittäin vaikeassa tilanteessa. Mutta sen sijaan, että kääntäisit selkäsi näille asioille, olet ottanut esille nämä niin nimitetyt rakennuspalikat. Ja kun olet nyt puheenjohtajavaltion johdossa, niin toivoisimme, että kiinnität huomiosi Schengenin, joka on tämän yhteisön yksi tärkeimmistä peruspilareista yhteiseen turvapaikkajärjestelmään. Nämä rakennuspalikat kuten esimerkiksi maahanmuutto- mm, ja turvapaikkapaketti, joka on nyt viivästynyt niin monta vuotta. On tärkeää, että näihin kiinnittää huomiota. Lisäksi Unkarin liittyvät kysymykset. Haluamme nähdä, että puheenjohtajavaltio tässä suhteessa tekee kovaa, sillä me olemme arvoyhteisö, kuten myöskin yhteisö, joka haluaa käsitellä näitä taloudellisia kysymyksiä, jotka tietysti ovat hyvin keskeisiä. Kiitos. Sen jälkeen edustaja Lambsdorff. Ja. Niin, rouva pääministeri. Haluaisin aluksi ensinnäkin kiittää teitä. Blue card? Die hat schon mal. Sininen kortti. Nyt jo. Hat honorevole eh, Moraes. Herra Moraes, edustaja Moraes. Jos edustaja Morais suostuu, hyväksyykö hän poikkeuksellisesti toisen pyynnön? Kiitoksia. Totesitte juuri, että me haluamme, että Tanska puheenjohtajavaltio käsittelee Unkarin kysymystä tehokkaasti ja kiireellisesti ja niin edelleen. Kuka itse asiassa on me, hyvä Morais? Miten monta prosenttia teidän vaalipiiristänne uskotte haluavan puheenjohtajan valtion käsittelevän Unkarin kysymystä nyt, kun on näin syvä kriisi Euroopassa ja on niin paljon työttömyyttä ja niin paljon köyhyyttä? Mikä prosenttiosuus eurooppalaista äänestäjistä uskoaksenne haluaa meidän käsittelevän näitä eläkekysymyksiä Unkarissa tai tietosuojaa Unkarissa? Kiitos. Edustaja Morais. Niin, jos kuuntelitte sitä, mitä sanoin, sanoin, että talouskriisi on keskeisessä asemassa Euroopan kansalaisille nyt Tanskan puheenjohtajakauden aikana ja siihen tulee kiinnittää huomioon. No nyt ei olisi ehkä kannattanut mainita ilmeisesti Unkaria, kun sain heti tällaisen kysymyksen siitä. Kysymys on arvoista kuitenkin. Puheenjohtajavaltion täytyy niitä ajaa yhdessä neuvoston ja komission kanssa. Kun käsitellään tällaisia asioita minun maassani kyllä, ja kaikissa muissakin maissa nämä ovat perustavanlaatuisia arvoja. Ei kysymys ole Unkarin kansasta, vaan siitä politiikasta, että Unkarin hallitus ajaa, tai mikä hyvänsä hallitus. Siihen täytyy pureutua silloin, kun saatetaan rikkoa perusarvoja. Meidän täytyy tästä pitää huolta, mutta se ei tietysti ole ainoa kysymys, joka on merkittävä tässä parlamentissa. Ora, onorevole Alexander Lamson. Kiitos. Edustaja Lambsdorff, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Toinen yritys siis vielä kerran alusta. Haluaisin ensinnäkin kiittää teitä. Välittömästi te olette hallitusvastuun otettuanne puuttunut edellisen hallituksen hölmöön ajatukseen ottaa jälleen käyttöön rajavalvontatoimet Tanskan ja Saksan välillä. Me haluamme kuitenkin avoimen Euroopan. Tämä oli hyvä uutinen rajaseudulla eläville kansalaisille ja hyvä uutinen myös yrityksille, ennen kaikkea huolitsijayrityksille kummallakin puolella rajaa. Minä kiitän teitä tästä päätöksestä, erittäin hyvä toimi. Toinen seikka, jonka haluan ottaa esille, on sellainen, jossa kannatan Vienä Langenia, eli Puolustakaa yhteisömetodia. Me olemme kertaalleen jo nähneet, mitä tapahtuu, kun me palaamme ja vajoamme 1800-luvun hallitusten väliseen toimintaan ja asenteisiin, joita siitä syntyy. Ainakin mitä olemme voineet lukea siitä, mitä herra Sarkozy teitä kohtaan sanoi. Jos tämä nyt on uusi äänensävy hallitusten välisessä toiminnassa, on se entisestään uusi argumentti, joka puoltaa yhteisömetodia. On kuitenkin eräs seikka, joka on hyvin tärkeä. Te kirjaatte puheenjohtajakautenne painopistealueissa, että haluatte edustaa edustaa Euroopan unionia ulospäin. Minusta on hyvä, että te hyödynnätte tätä neuvoston puheenjohtajuuttanne käynnistääksenne keskustelun siitä, voidaanko ylläpitää eurooppalaista turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa nykymuodossaan. On kummallista, että virastossa kaikki muut ovat mukana paitsi Tanska. Olisin todella kiitollinen, jos hyödyntäisitte tätä mahdollisuutta. Ja vielä viimeinen seikka. Oma ryhmäni yhdessä vihreiden ja sosiaalidemokraattien demokraattien eh, kanssa tukee sitä, että hyödynnämme artikla 7 Unkaria kohtaan, eh, mutta neuvosto on se, joka on ratkaisevassa asemassa, koska kohdassa 7.1 on kyse vain suosituksista. Pyydänkin, että saatte aikaiseksi tarvittavan enemmistön jäsenvaltioita, vain ain, tällä tavalla voimme todella vaikuttaa Unkarin. Kiitoksia. Kiitos hyvä kolles. Nyt eh, minuutiksi puheenvuoro edustaja Turmesille. Hyvä pääministeri, Tulokset, eivät aikomukset. Se on minunkin poliittinen tavoitteeni, joten kiitos siitä. Esittelijänä energiatehokkuusdirektiivissä pyrin viemään parlamenttia sellaista näkökantaa kohti, että voimme tehdä sopimuksia kanssanne. Mutta tänään haluan ottaa esille asian, joka on mielestäni oleellinen, joka pitää saada oikein. Lyhyen aikavälin investoinnit ja Euroopan investointipankki Joulukuussa 2008 27 valtionhallitusten päämiestä päätti, että vuonna 2009, jos EIBn kapasiteettia nostetaan 55 miljardista 80 miljardiin, eli 20, vuonna 2009 20 miljardia lisää investointeja hankkeisiin ja yritysjoukkovelkakirjalainoihin Tänään me olemme samassa pinteessä kuin aiemmin ja Euroopan investointipankki on vähentänyt lainauskapasiteettiaan 60 miljardiin ensi vuotta varten. Mitä ihmettä varten me nyt tänä ihmeellisenä aikana nyt laskemme tuota lainauskapasiteettia 20 prosentilla? Ja miksi Euroopan investointipankki ei käytä sitä, mitä Draghi on tarjonnut meille, eli yksityisiä pankkeja. Niillä on nyt 500 miljardia yhdellä prosentilla, ja ne parkkeeraavat sen nyt, eivätkä investoi sitä reaalitalouteen. Miksi siis Euroopan investointipankki ei kykene lainaamaan yhdellä prosentilla 80 miljardia vuonna 2012 ja investoimaan eurooppaiseen talouteen? Eikö se ole se ainoa todellinen ähm, kannustin, joka voidaan saada aikaiseksi? Kiitos edustaja Turmes. Edustaja Bizzotto saa seuraavaksi puheenvuoron. Kiitos. Euroopassa pörssit romahtavat, Euroopassa lobbaajat ö, äh, hajoavat käsi, käsiin, mutta Tanskan puheenjohtajakausi aloittaa tämän puolivuotiskauden sanoen, että hän on samaa mieltä tästä supertaloushallintoehdotuksesta ilman, että kansalaiset voisivat esimerkiksi Tanskassa – ilmaista ajatuksensa, koska hallituksenhan pitäisi olla demokratian vartija. Ja minä olen myöskään samaa mieltä monista muista kahdista, enkä ymmärrä, miten tänä päivänä voidaan ehdottaa prioriteetiksi sellaista ehdotusta, että ehdotetaan Euroopan unionin avautumista Balkanin maihin. Meillä on muita huolenaiheita kuin avata ovet näille maille, maille jossa on vielä valtavasti lahjontaa rehottamassa. Tanskan hallitus puolustaa Turkin Turkin jäsenyyttä. Onneksi Turkki on vielä siinä tilanteessa, että se ei ollenkaan noudata näitä sille asetettuja parametreja, mutta on muita maita. Ja me voisimme myös todeta, että euro on todella suuri epäonnistunut hanke. Tanskan puheenjohtaja, haluaa myös ehkä painaa hieman taka-alalle tätä euroaluetta ihan aiheutusti Tanskahan ei ole koskaan luottanut tähän eurorahaan. Kiitoksia ja puheenvuoro on nyt rouva Sinclairilla minuutin ajan. Olkaa hyvä. Madam Hyvä pääministeri, olette nyt puheenjohtajana aikana, jolloin demokraattiset periaatteet ovat uhattuna. Tällainen käytös on institutionalisoitunut Euroopan unionissa. Olemme viime kuukausien aikana nähneet, miten valitut johtajat on korvattu teknokraatein esimerkiksi ranskalaisen puudelin avulla. Ja nyt etsitään epätoivosti uutta tapaa sisällyttää kaikki 27 maata mukaan kansanäänestykseen, se siitä demokratiasta. Ei ihmekään, että ihmiset kautta Euroopan ovat tätä vastaan. Viesti on kaikkien nähtävillä, mutta EU kääntää päänsä pois. Te nyt olette puheenjohtajavaltion johtajana. Nyt päästetään, päätetään myöskin euron kohtaloista. Nyt kun ollaan epävarmassa tilanteessa, me tarvitsemme vahvaa johtajuutta. Miten kertovaa onkaan tilanteesta se, että EU katsoo IMFn puoleen, jotta se auttaisi meidät tästä kurjuudesta pois. Kuvaavaa on myös se, että IMF pyritään nyt pönkittämään tänä vaikeana aikana. Kiitoksia Sinclair kollega Mauro, puolitoista minuuttia tarkalleen. Olkaa hyvä, Mario Mauro. Grazie, signor Presidente. Kiitos, puhemies. Rouva pääministeri, teidän ohjelmastanne käy ilmi, että ensimmäinen, sanoisinko, prioriteetti Tanskan puheenjohtajakauden ohjelmassa on taata eurooppalaisen talou, eurooppalainen vastuullinen talous. Mitä se tarkoittaa? Mielestäni sen pitäisi olla sitä, että Eurooppa olisi paljon vastuullisempi ja joka olisi tietoinen äh, olemassa olevista vaaratekijöistä, mutta nythän meiltä puuttuu eurooppalaista johtajuutta. Ei euro ole itsessään vaarassa. Meillä on Euroopassa maita, jotka ovat yhtä mieltä eurosta, mutta eivät johtajuudesta pääse yksimielisyyteen. Mutta tämä pahin asia on tämä jähmettynyt tilanne. Meillä on monia maita, jotka ovat todella vaikeissa tilanteissa. Heitä pitää vetää tähän mukaan, tähän eurooppalaiseen jättiläismäiseen hankkeeseen. Jos me haluamme jatkaa hyvää työtä, toteuttaa sitä, mitä tuolla, Puola jo, minkä Puola jo käynnisti, joka ei koskaan unohtanut tärkeitä prioriteetteja, meidän pitää jälleen kerran korostaa yhtenäisyyttä, joka on ainut ase, kun me taistelemme vaaroja vastaan, jotka ylittävät mielikuvituksemme, mutta on paljon erilaisia ennusteita, jotka saavat meidät ehkä epäluuloisiksi Hyvä äh, Schulz, minä haluaisin vielä toivottaa teille paljon onnea teidän uudessa virassanne ja työssänne. Me olemme teidän äh, tukenanne tässä taistelussa, jotta voimme todella vakuuttaa uudestaan, mitkä ovat parlamentin oikeudet, mitkä ovat parlamentaarikkojen panokset tässä eurooppalaisessa taistelussa, jossa, jossa tämä, tai, tämä sopimus saataisiin läpi. Kiitoksia Mauro. Kollega yksi minuutti. Kiitos. Hyvä puhemies ja tervetuloa tänne rouva pääministeri Eurooppaan eurooppalainen Eurooppa on tällä hetkellä jakautunut valtioihin, joilla on erilaisia laina, velkatilanteita ja korkotilanteita, ja se tarkoittaa sitä myös, että muualla on korkean korkotilanteen omaavia maita. Mitä tämä tarkoittaa? Itsekkyys saa lisää jalansijaa, solidaarisuutta tai kaivattaisiin lisää. Meidän pitäisi saada enemmän auktoriteettia, mutta paljon enemmän solidaarisuutta. Minä olen esittelijänä tästä äitiyslomadirektiivistä parlamentissa lokakuussa 2010. Tähän mennessä huolimatta kaikista vaivan näystä, jota toteutettiin Tsekin ja Puolan puheenjohtajakauden aikana. Emme ole saaneet vastausta parlamentin ehdotukseen. Parlamentti on valmis myös vuoropuhelun neuvoston ja komission kanssa löytääkseen asianmukaisen ratkaisun tähän kysymykseen ja tähän solidaarisuuskysymykseen voisimme myös päästä tavoitteisiin, kun ajattelemme 2020 strategiaa. Mm, Euroopan pitäisi pystyä vastaamaan tärkeään väestölliseen ongelmaan. Meidän, me olemme myös vaarantaneet sosiaaliturvan kestävyyden. Tämä teema pitäisi olla esillä vahvasti Tanskan puheenjohtajakauden aikana. Kiitoksia kollega Stadler Minuts. Puhemies, arvoisa talo. Minä en halua yhtyä näihin Barroson ja pääministerin poliittisiin fraaseihin. Ne eivät käy poliittiseen debattiin, mutta puolustaudun tätä keskustelua vastaan, jota täällä käydään Unkaria kohtaan, eikä pelkästään täällä. Kun katsotaan, miten komissio menettelee Unkaria kohtaan, niin minä itävaltalaisena muistan tästä sen, miten vuonna 2000 eurooppalaiset puuttuivat typerin sanktioin Itävaltaa kohtaan ja nolasivat itsensä täysin. Nämä moitteet ovat vääriä ja epäoikeudenmukaisia. Orban on useaan kertaan osoittanut, että hallitus on demokraattinen demokraattinen, sen on valinnut kaksi kolmasosaa unkarilaisista, se on legitiimi hallitus. Ja nyt neuvosto puheenjohtajamaa ei olekaan kykenevä toimimaan luotettavana kumppanina Euroopan unionissa. Eh, Unkaria ei voida kohdella tällä tavoin. Kaikki ne, jotka uskovat, että tällaisella agitaatiolla sosialistit, eh, marksistit, muut ovat väärässä. Tällainen Unkarin hallitus. No. Kiitoksia kollega ja puheenvuoron nyt kollega Odilla puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä Odi. Hyvä puhemies, hyvä komission puheenjohtaja. Ensinnäkin rahoituskysymyksestä kerroitte pääministerille, että Tanska ei aikonut lähteä tähän euroalueen integroitumiseen mukaan. Voitteko te nopeasti vakuuttaa, että mitkä ovat nämä lainsäädännölliset seuraamukset ja mikä se tarkoittaa, että mitä tämä tarkoittaa vakaus- ja kasvusopimukselle, jota me tarvitsemme? poliittinen enemmistö myös muoto on, on tämän transaktioveron takana. Voitteko te antaa meille poliittisen täsmällisen kantanne tähän aiheeseen? Minä haluaisin myös kiinnittää huomiota kauppapolitiikkaan. Neuvostohan antaa mandaatin komissiolle neuvotella unionin nimissä. Se on kuitenkin unionin toimivaltuuksia ja parlamentillahan uudet poliittiset toimivaltuudet, kun hyväksytään kauppasopimuksia, nimenomaan parlamentilla on tässä uudet valtuudet. Minä haluan korostaa, kuinka tärkeää on olla olematta naivi ja meidän pitää noudattaa vastavuoroisuusperiaatetta ainakin Merkosuurin kanssa käytävissä neuvotteluissa, kun puhutaan tarjousneuvotteluista. Ne, ne osuvat teidän puheenjohtajakautenne loppumetreille, olkaa valpas tuolloin. Ja kun presidentti Van Rompuy tuli kertomaan viimeiseen huippukokoukseen tilanteesta, minä ehdotin toivottiin, että meillä olisi huippukokous, joka oli kokonaan keskittyisi kasvukysymyksiin. Te olette Euroopan neuvoston jäsen, teillä on aivan erityinen asema siellä. Puhemies Schulz ehkä voisi olla kutsuttuna Euroopan neuvostoon. Tukisitteko te sitä, että, että meidän puhemiehenne olisi läsnä Euroopan neuvostossa ja että meillä olisi todella huippukokous, joka käsittelisi ainoastaan vain, ja, ainoastaan vain kasvukysymyksiä. Minä halusin puhua sosiaalisesta konvergenssista, mutta jääkö? Kiitoksia Odi ja nyt kollega Katali Ivan doamnă prim-ministru, toate obiectivele dumneavoastră... Kiitoksia, hyvä pääministeri. Kaikki teidän tavoitteenne ovat täällä tervetulleita, mutta ne eivät ole relevantteja, jolle me syytä niitä, niistä epädemokraattisista toimista, joita Unkarissa ja Romanissa tapahtuu. Me emme saa antaa tilanteen jatkua. Ihmiset ovat kaduilla, he vastustavat tällaista epädemokraattista tilannetta. Minun uskoakseni tämänkaltaiset poliittiset johtajat, tulevat diktaattorit pitäisi kyseenalaistaa. Meidän täytyy katsoa, mitä Orban tekee Unkarissa, mitä Romaniassa tapahtuu minun uskoakseni meillä on tulevaisuus vain siinä tapauksessa, että demokratiamme suojataan. Me tarvitsemme demokratia kaikissa unionin 27 jäsenvaltiossa. Kiitoksia kollega Ivan ja nyt kollega Zalba Bidegain puolitoista minuuttia. Herra Zalba. Señor presidente. Kiitos puhemies. Ja onneksi olkoon vielä nimityksestänne. Pääministeri, me olemme tutkineet viime huippukokouksen päätöksiä. Minä todella toivon, että ne eivät vain jää kirjaimeksi ja puheeksi, vaan että konkretisoituvat teoiksi mahdollisimman nopeasti. On välttämätöntä lähettää vahva viesti markkinoille. Tänä koska tänä päivänä ne eh, kyllä ryhtyvät ripeästi toimenpiteisiin. Ainakin täällä nyt halutaan tehdä yhteistyötä. Täällä puhaltaa vahva yhteishengen tuuli, jota halutaan viedä eteenpäin ainakin tulevina lähikuukausina. Meidän täytyy vahvistaa meidän vaivan näköämme, jotta, haluamme, jotta saisimme vakaustilanteen pysyväksi. Meillä pitää olla myös budjettikuritodellisuutta. Meillä pitäisi olla toimenpiteitä, joiden avulla voidaan edesauttaa kasvua ja työllisyyttä. Vain tällä kurinalaisella politiikalla pääsemme tähän. Me tarvitsemme myös uudistuksia, konkretisoituvia, ei vain keskustella niistä Espanja Suomi on osoittanut, että se on todella sitoutunut tähän ajatukseen. Me tuemme uudistuksia, jotka ovat rakenteellisia, mutta toivottavasti kaikki jäsenvaltiot ryhtyvät toteuttamaan niitä. Euroopan keskuspankki on osoittanut olevansa rohkea, kun se tekee päätöksiä, mutta kuitenkin se on osoittanut selvä, vieläkin tiukempaa kompromissia, kun se on aktiivisemmin lähtenyt rinnakkaismarkkinoille toimiin velkakysymyksissä on välttämätöntä käynnistää rahoitusmekanismit, jotka ovat yhteisiä. Niistä on keskusteltu niin runsaasti jo tässä edustajan huoneessa. Kiitoksia hyvä kollega ja nyt kollega Jaakonsaari minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa pääministeri, monien tutkimusten mukaan Tanskassa asuvat maailman onnellisimmat ihmiset ja toivon, että tämän puheenjohtajakauden... Frau Jaakonsaari, Sie müssen ein Mikrofon benutzen. Oh. Hyvä Jaakonsaari, käyttäisittekö mikrofonia?

Kiitokset Jaakonsaari ja Galpelts, rouva Galpelts, puolitoista minuuttia. Hyvä puhemies. Ja rouva pääministeri, te otatte viestikapulan vaikeassa tilanteessa käteen, mutta te oletteko te varmasti oikealla puolella? Minä haluan välittää teille mm, sosialistikollegoiden ehdotuksen jos te laitatte Unkarin tähän samaan pakettiin, niin ohjelmanne on onnistunut. Minä en usko siihen. Mitä sitten tulee teidän ohjelmaanne? Vuosi sitten Unkarin puheenjohtajakaudella luotiin tavoitteet erityisesti. Haluttiin yhteistä eurooppalaista politiikkaa talouden saralla, nimenomaan Euroopan mittakaavassa. Kyllä, te pystytte käynnistämään tämän prosessin. Minä olen unkarilainen europarlamentaarikko ja tiedän, mitä tarkoittaa sana työ yhteisten eurooppalaisten poliitikkojen puolesta ja sen eteen te haluatte vahvistaa tätä taloushallintoa. Sitä varten tarvitaan kylmäpäisyyttä, järkeä ja rauhallisuutta, mutta pitää olla myös kiitollinen ja nähdä ja huomata ei ainoastaan luvut, kun puhutaan näiden mekanismien toteutumisesta. Minä pyydän, ettäkin te etsisitte myös identiteettiä jäsenvaltioiden tasolla – ei vaan ole tarkoitus vain erottaa maihin, jotka tekevät hyvin työtä ja maihin, jotka eivät tee hyvin työtä kaikki valtiot ovat sitoutuneet työhön. Toivon, että toimitte viisaasti ja peräänantamattomasti tässä työssä ja paljon menestystä tulevia kuukausia varten. Kiitoksia ja seuraavana Gurmai, yksi minuutti. Martin, I'm very happy that... Kiitokset, hyvä Martin, olen iloinen siitä, että olet meidän puhemiehemme. Meillä on sosiaalidemokraattinen pääministeri ja sosiaalidemokraattinen puhemies erittäin tyytyväinen. Helle, tervetuloa. Olen luottavainen sen suhteen, että teette hyvää työtä. Pienet maat maat voivat tehdä ihmeitä, uskokamme tähän ihmeisiin, kuten yleensäkin eh, puheenjohtajan työ jätetään ulkopuolelle. Miksi tämä on niin vaikea? Muutama syy. Meidän on säilytettävä Euroopan yhtenäisyys ja euroalueen yhtenäisyys, kun kriisi yrittää repiä meitä erilleen. Meidän on torjuttava euroskeptikkoja ja kansalaiset eivät ole tyytyväisiä Euroopan unioniin. Meidän on ryhdyttävä soveltamaan Sixpackin päätöksiä, tehtävä myös hankalia päätöksiä. Jotkin demokraattiset periaatteet ovat vaarassa myös erässä maassa, jonka tunnen hyvin. En ole kuitenkaan täysin lannistunut. Me olemme kuulleet johdonmukaisen puheenjohtajamaan ohjelman, jossa ajetaan myös turvallista euroa ja painotetaan nuorisoa kahden lapsen äitinä minä olen tähän tyytyväinen. Toivon, että tässä työssä pysytään ja valmistetaan se, että yhteisiä eurooppalaisia arvojamme kunnioitetaan kaikkialla. Meillä on nyt myös puheenjohtajamaana maa, jota johtaa nainen, sosiaalidemokraattinen nainen. Suuret kiitokset solidarisuudesta. Kiitoksia hyvä kollega Gurmai ja nyt puheenvuoroa herra kollega Karasilla puolitoista minuuttia ja onnittelut valinnasta varapuhemieheksi. Olkaa hyvä. Kiitokset puhemies, teillekin sydämelliset onnittelut, olen iloinen hyvästä yhteistyöstä. Tämän puheenjohtajakauden aikana on kaksi painopistealuetta on otettu tavoitteeksi johtaa Eurooppaa vastuullisesti ja tehdä Euroopasta vastuullinen. Sellaisen Euroopan on oltava myös demokraattinen ja demokraattinen Eurooppa edellyttää sitä, että Euroopan parlamentti on kaikissa päätöksissä eurooppalaisella tasolla mukana ja osallisena. Ilman Euroopan parlamenttia ei Tanskan puheenjohtajakaudella saa päättää mistään. Toisekseen vastuullinen Eurooppa ei missään nimessä saa jakautua. On ehkä hyvä, että te ette ole mukana euroalueessa, koska tällä hetkellä hän yritetään erottaa yhdet toisista. Kaikenlaiset toimenpiteet, jotka ovat vastaus kriisiin, on tehtävä yhteisinä toimenpiteinä niin, että saadaan talous ja rahaliitosta liikuttua kohti poliittista unionia. Teidän toinen painopistealueenne on rahoitusmarkkinoiden säätely ja minä toivon ja pyydän, että yritätte mahdollisimman pian yhdessä meidän parlamentin kanssa voittaa yksittäiset intressit ja ryhtyä tarpeellisiin toimiin oman pääoman rakenteen vahvistamiseksi ja likviditeettimääräysten muuttamiseksi niin, että saadaan toteutettua eurooppalainen yhteinen tehtävä. Meillä on paljon tehtävää, me suoriudumme tästä kaikesta vain yhdessä. Congratulations, Prime Minister. Onnittelut, hyvä pääministeri. Ruotsalaisena on helppo sitoutua ja olla ylpeä tanskalaisista saavutuksista, joissa on pieni sosiaalidemokraattinen sävy. Mutta mielestäni on tärkeää nähdä se suuri haaste, joka Tanskan puheenjohtajavaltiolla on edessään. Aikana, jolloin Euroopassa on vaarana jakautuminen, seurauksena siitä, millä tavalla päästä taloudelliseen vakauteen, on niin tärkeää, että puheenjohtajavaltio voi tehdä kaikkensa, jotta voidaan huolehtia koko Euroopan unionista. Voidaan yhdistää jäsenvaltiot toisiinsa. Sisämarkkinaprosessi ja uudet uudistukset sisämarkkinoille on yksi kaikkein tärkeimmistä asioista, jonka avulla voidaan yhdistää eurooppalaiset maat toisiinsa. Näin voidaan saada aikaiseksi myös taloudellista dynamiikkaa ja voimaa. Toivottavasti se on Tanskan puheenjohtajavaltion ohjelman ytimessä. Kiitoksia. Kiitokset ja puheenvuoro lopuksi kollega Karinchille, Yksi minuutti. Paldies priekšsēdētāji kungs. Cienījamie kolēģi, nākamajā Eiro... Hyvät kollegat, seuraavalla Puheenjohtajakaudella on todella monia haasteita. Eurokriisi, monivuotinen budjetti, mutta on hyvin tärkeää kiinnittää samaan aikaan huomiota myös energia-alan. Se on yhä tärkeämpi geopoliittisesti. Ja aivan erityisesti meidän on edistettävä yhteistä Euroopan unionin energiapolitiikkaa, luotava sellainen. Meillä on jo lait, lainsäädäntö, joka määrää, että että siirtoverkot erotetaan tuotannosta. Samaan aikaan tiedämme, että meillä on jäsenvaltioita, jotka tekevät sopimuksia kolmansien maiden kanssa, myöntävät yksin oikeudet infrastruktuurin käyttöön niin, että toimitaan vapaan kilpailun ulkopuolella ja itse asiassa Euroopan unionin sääntöjen vastaisesti. Kannustaisinkin puheenjohtajamaata varmistamaan, että olemassa olevia lakeja todella myös noudatetaan, ei pelkästään EU-ssa, vaan myös yksittäisissä jäsenvaltioissa. No niin, hyvät naiset ja herrat, pääsemme nyt menettelyyn ilman puheenvuoroja ennalta jaettuja puheenvuoroja. Minulla on täällä 28 pyyntöä ja loogisesti en tietenkään voi kaikkia 28 ottaa. Meillä on tämänhetkisen aikataulun perusteella viitisen puheenvuoroa ja ehdottaisin, että miehet ja naiset ja eri ryhmät tulevat suht tasapainoisesti esille ja ensimmäisenä puheenvuoro on kollega Garganilla. Signor Presidente, io devo dire che... Eh, Puhemies, minä haluaisin sanoa eh, tämän, tästä päivästä. Me olemme voineet kuulla kolme erityyppistä puhetta, joka todella antaa toivoa Euroopalle. Kolme puhetta, kolme strategiaa Tanskan äh, rouva pääministeri, te sanoitte paljon tärkeitä asioita. Tanska seuraa Euroopan kohtalon tietä, ei se ole mikään turha lause. Se sitoo teidät vahvistamaan Eurooppaa ja äh, todella osoittamaan todeksi, että te olette valmiit korostamaan äh, yhteisön menetelmiä ja toteuttamaan niitä. Me olemme tällä hetkellä todella äärimmäisen vaikeassa tilanteessa, ei tämä ole retoriikkaa. Me olemme keskeyttäneet kehitys yhteisön kehitysprosessin nimenomaan, kun puhutaan sopimuksen muuttamisesta. Meillä on hallitusten välinen sopimus jäsenten välillä, joka vei voiton. Me olemme nyt vähän pysähdyksissä, tilanne on vaikea, eikä sen avulla ei voida kehittyä koska hallitusten välinen toiminta ei anna mahdollista kasvulle eikä kehitykselle. Eli Tanskan puheenjohtajakauden pitää sitoutua tiukasti. Kiitokset Gargani ja seuraavana rouva Gomes. Last Friday 13 Viime perjantaina Standard Poor's sanoi maailmanmarkkinoille, että EU-johtajat ovat olleet epäkompetentteja kriisitoiminnassaan. Se ei ole estänyt spekulointia suhteessa euroon Systeemiset jännitteet järjestelmässämme ovat seurausta kilpailukyvyn eroavaisuudesta ytimen välillä ja muiden. Tämä on johtanut myöskin rakenteellisiin epätasapainoihin. Luottoluokituslaitokset eivät ole hyväksyneet sitä, että tämä Merkelin ja muiden ajamat säästötoimet eivät tuo lainaa, vaan tuovat vain lamaa, joukkotyöttömyyttä ja ongelmia eurooppalaisille kaduille. Me tarvitselemme muutakin kuin transaktioveroa. Katsotaanpa vaikka Portugalia. 19.20 pörssinoterotusta yhtiöstä ovat muuttaneet toimipaikkansa Alankomaihin ja Luxemburgiin, eivät pelkästään siksi, että voivat välttää korkeat verot kotimaassa, vaan siksi, että voisivat säilyttää investoinnit muualla maailmassa. Millä tavalla ne voivat kilpailla tällaisessa veroviidossa? Kiitoksia Gomez ja Ladford. Olkaa hyvä, Ladford. Thank you, President. Kiitos puhemies Haluaisin ensinnäkin, että toteamme olevamme tyytyväisiä näihin painopistealueisiin, joita Tanskan puheenjohtajakaudella on krooniset sairaudet ja ennen kaikkea diabetes. Olen tyytyväinen siihen, että uskoakseni diabetes-työryhmän toinen varapuheenjohtaja Kristel Sandemose on onnistunut tässä tämän asian ajamisessa. Diabetes ei ole pelkästään aikapommi, vaan se on pommi, joka on räjähtänyt. 10 prosenttia väestöstämme sairastaa diabetesta ja sen kustannukset terveydenhoitojärjestelmälle ovat huomattavat. Nyt me pyydämme Tanskalta puheenjohtajakaudella uutta diabetesstrategiaa. Me haluamme myös uudelleen toistaa kysymyksen, jonka Guy Verhofstadt esitti, ja toivottavasti saamme siihen myös vastauksen. Mitä neuvosto tekee, jotta Unkari saadaan kuriin? On kyseessä edessä Unkarin juridinen ja perustuslaillinen kriisi, joka on todellinen uhka eurooppalaiselle liberaalin demokratian arvolle. Toivottavasti me saamme muutoksen tähän perinteiseen neuvoston diplomaattiklubiin, jossa yksikään 27 jäsenestä ei puutu muihin, koska tässä on kyse siitä, että yksi rapsuttaa toisen selkää. Vaihtakaa kulttuuria. Kiitoksia, kiitoksia ja kollega Piotrowski panie przewodniczący pani premier! dania jest kolejnym krajem. hyvä pääministeri hyvät naiset ja herrat tanska on maa joka on nyt ryhtynyt johtamaan eu neuvostoa ja se aikoo viedä yhteisen talouskriisistä ulos ja tarjota talouskasvua. Tähän on vain puoli vuotta aikaa. Haluan muistuttaa siitä, että jotkut näistä prioriteeteista olivat myös Belgian ja Puolan luettelossa niiden puheenjohtajakaudella. Kaikki EU-kansalaiset haluavat, että tähän tavoitteeseen päästään, mutta kun tarkastellaan talousongelmia pidemmälle, voidaan olla varmoja siitä, että seuraavan puheenjohtajavaltion täytyy asettaa samankaltaisia prioriteetteja. Tanska puheenjohtajavaltio käsittelee myös budjettia vuosina 2014-2020 aikavälillä. Ja siitä syystä tarvitsemme myös rahaa uusien jäsenvaltioiden liittymiselle. Kestävä taloudellinen kasvu on oleellista, kuten Tanska sanoo, mutta se samalla haluaa keskittyä myös ilmastopakettiin. Kiitoksia ja puheenvuoro nyt kollega Salla Vrakoksella. Eh, kirja Πρωθυπουργέ, εύχομαι να έχει επιτυχία Kiitoksia Puhemies, hyvä neuvoston puheenjohtaja, toivon teille onnea ja menestystä puheenjohtajakaudellanne. Nämä seuraavat kuusi kuukautta ovat hyvin symboliset Euroopan unionin työlle, mutta meillä ei ole minkäänlaista varaa oikeastaan reagoida. Nimittäin tällainen puolen vuoden jakso, puheenjohtajajakso, joka Tanskalla nyt on, on samaan aikaan, jolloin on tehtävä merkittäviä päätöksiä Euroopan unionille ja sen kansalaisille, ja siksi on tärkeää, että me otamme huomioon, kuinka Euroopan unionin toimielimet ovat oikeastaan muuttuneet jonkinlaiseksi johtajistoksi, jossa ei olla pyritty toimimaan tehokkaasti. Toivon, että nyt asioihin saadaan hiukan muutoksia. Kreikka on äh, hyvä pääministeri osoitus siitä, miten Euroopan talouspolitiikka on epäonnistunut ja Italia ja muut etelän maat ovat tulossa perässä. Nämä säästöt ovat uskomattomia, työttömyys on kasvanut, ennätykset rikotaan jatkuvasti, kriisi sen kuin kärjistyy ja teettekö jotakin tilanteen parantamiseksi? Okay. Ja nyt kollega Auken. Och tack till vår statsminister som har... Kiitoksia pääministeri. Kiitoksia erittäin hyvästä puheesta, josta voimme olla ylpeitä. Haluan vain ottaa esille yhden kysymyksen. Se koskee, se koskee artiklaa 41 ja hyvää hallintotapaa. Kansalaisten täytyy pitäytyä siinä ja toimielinten myöskin, mutta jos me emme saa lainsäädäntöä sen suhteen aikaiseksi, niin silloin meillä olemme ongelmissa. Ja maa, joka on laittanut avoimuuden etusijalle pitkälti, joutuu silloin todellisiin ongelmiin. Artikla 41 täytyy siis ottaa käsittelyyn ja toivottavasti näin voidaan tehdä. Pyytäisinkin teitä toimimaan näin. Se ei ole aivan yhtä seksikäs aihe kuin moni muu, mutta toivon, että otatte tämän esille. Kiitoksia Aukin ja seuraavana Ogoni. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies ja onneksi olkoon uudessa virassani. Ottaen huomioon talous- ja sosiaalikriisin, jossa nyt olemme syvällä, tällöin työllisyyden pitäisi olla etusijalla meidän toimielimissämme, hyvä pääministeri. 23 miljoonaa yritystä EU-ssa, 23 miljoonaa työtöntä. Totta kai tämä yhtälö tällä tavalla ei ole mitenkään ehkä niin yksi yhteen, mutta meidän täytyy kuitenkin pystyä antamaan kansalaisillemme halu lähteä yrittämään toimimaan toimia yrittäjy, yrittäjinä, yrittäjyyteen. Minä haluaisin myös onnitella Euroopan komission komissiota tekemästä ehdotuksesta yrittäjyydestä, se, koska sillä tavalla se tarkoittaa 100 miljardia euroa EU-ssa ja se tulee merkitsemään 3,7 prosenttia EUn työvoimasta. Tämä ehdotus, herra Barroso, on todella kunnianhimoinen, mutta se on myös ihan tilanteeseen sopiva. Mutta toivoisin, että rouva pääministeri, yhdessä me voisimme todella voida hyväksyä teidän puheenjohtajakautemme aikaa aikana kaikki ja myöskin hyväksyä tämän istuntokauden aikana kaikki. Paljon onnea. Kiitoksia kollega Ogani ja nyt kollega Darden. Merci, président. Madame le Premier ministre, merci. Kiitos puhemies, rouva pääministeri. Kiitos paljon teidän ehdotuksestanne. Viimeisen puolen vuoden aikana parlamentti teki mietinnön köyhyyden vastaista taistelusta. Me olemme kaikki tietoisia, että tämä ilmiö syvenee Euroopassa. Se liittyy tähän budjettikuriin ja eri tilanteisiin jäsenvaltioissa. Mutta me, nämä, me emme halua kuitenkaan to- toimenpiteillä heikentää työllisyystilannetta tai sosiaaliturvatilannetta. Mitkä ovat ne keskeiset elementit teidän ohjelmassanne, jonka avulla voidaan tukea tukea tavoitteita, millä haluamme vähentää köyhien määrää, köyhien perheiden määrää Euroopassa. Budjettiosio on mielestäni varsin tärkeä. Mietinnössä suositellaan, että voitaisiin jatkaa budjettiluvulla, kasvavilla budjettiluvuilla voitaisiin eri toimin taistella köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Miten te näette tämän konkretisoituvan, tämän suosituksen, kun neuvotellaan tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä? Minä olen myös puhunut kahdesta aiheesta miten me haluamme jatkaa elintarvikeapua vähäosaisille pitkällä aikavälillä ja miten me puhutumme tähän maailmanlaajustuvaan tilanteeseen, koska täällä on sanottu, että tämä on ehkä vaarannettu joissakin maissa. Kiitoksia kollega Dardeni ja nyt puheenvuoro on komissiolla. Keskusteluun vastaa komission puheenjohtaja herra Barroso. Thank you. Kiitoksia hyvä puhemies. Kysymykset esitettiin pääministerille joten tämä on mm, tietysti hänelle etuoikeus sitä saada vastata kaikkiin näihin kysymyksiin, mutta halusin vain käyttää tämän minuutin toistaakseni sen, että meidän täytyy tämän puolivuodeskauden aikana keskittyä siihen, että yhdistämme ponnistuksemme, kun saamme aikaiseksi kasvumenettelyitä ja taloudellisen konsolidaation. Me tarvitsemme parlamentti, joka on erittäin tehokas kumppani tässä suhteessa. Ja meidän täytyy löytää käytännönläheisiä ratkaisuja. Meidän täytyy myös saada parlamentista vahva tuki. Se on nähtävissä nyt. Te voitte luottaa parlamenttiin, voitte myös luottaa Euroopan komissioon niin, että voimme tehdä tästä puolivuotiskaudesta ei sellaista, jossa pelkkää sanahelinää kuullaan, vaan sellaisen, jossa saadaan aikaiseksi konkreettisia ratkaisuja ja tuloksia. Kiitoksia puheenjohtaja Barroso ja nyt neuvoston puheenjohtaja Rova Thorning Schmidt. President of the European Parliament, uh, President of the European... Parlamentin puhemies, komission puheenjohtaja, ryhmien puheenjohtajat, arvoisat parlamentin jäsenet, suuret kiitokset huomautuksistanne. On ollut todella ilo osallistua tähän iloisaan, eloisaan keskusteluun, jota olemme tänään käyneet. Ja tästä keskustelusta, tämänpäiväisestä keskustelustamme vien mukanani sen vakaumuksen, että emme ehkä kaikki ole samaa mieltä, palaan siihen vielä myöhemmin, mutta vien mukanani myös vakaan vahvistuksen sille, että meillä on tukenne Tanskan puheenjohtajakaudelle ja siitä kiitokseni. Aion tehdä kaikkeni, jotta voin Äh, olla tämän tuen arvoinen. Hyvin paljon asioita on otettu esille ja meillä on rajallisesti aikaa. Haluaisin kuitenkin ottaa esille joitakin näistä kysymyksistä, joita olette kysyneet. Varos ja Daul kysyivät äh, monimuotoisesta rahoituskehityksestä. Tietysti suhtaudumme tähän erittäin vakavasti. Voin vakuuttaa teille sen, että meille on prioriteettina mennä mahdollisimman pitkälle tämän monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Aiomme tehdä näin myös, jotta voimme nykyaikaistaa ähm, rahoitusnäkymiämme ja voimme hyödyntää yhteisiä voimavarojamme uusien työpaikkojen ja uuden kasvun luomiseksi. Ja tässä yhteydessä haluaisin myös kommentoida transaktioveroa, joka täällä Kelamme muut ottivat esille – Haluan ottaa sen esille, jotta vältettäisiin kaikki väärinkäsitykset. Tanskan puheenjohtajavaltio käsittelee tämän asian lojaalisti ja ammattitaitoisesti ja rehellisen välittäjän tavoin. Haluan kiinnittää huomionne myös ähm, varainhoitoasetuksen vaatimaan tilanteeseen. Edustaja Harms ja Moraes ottivat nämä kysymykset esille. Unkarissa käydään myös keskustelua äh, tämän iltapäivän aikana, mutta hyvin lyhyesti haluan todeta tähän, että komissiolla on oleellinen rooli sopimusten vartijana. Se on ryhtynyt rikkomusmenettelyyn ainakin kolmessa suhteessa ja nämä kaikki koskevat Unkaria. Tähän meidän täytyy suhtautua erittäin vakavasti. Tuemme täysin sitä, millä tavalla komissio on tämän kriisin hoitanut. Se on käyttänyt kaikkea sitä, jota, josta kaikki puhuvat, niitä sopimuksia, niitä sääntöjä, joita meillä on, ja yhteisön menetelmää. Me tuemme komissiota täysin tässä kysymyksessä. Kaikki jäsenvaltiot ovat velvoitettuja noudattamaan sääntöjämme. Se on oleellinen osa sitä, millä tavalla me hoidamme asiat täällä unionissa. Monet ovat ottaneet esille myöskin velkakriisin. Se, että useita jäsenvaltioiden luokitusta on laskettu ja tarvetta löytää eurooppalaisia ratkaisuja tähän kriisiin. Mutta ennen kuin kaikki päättävät, että kyseessä on eurooppalainen kriisi, niin haluaisin muistuttaa parlamenttia siitä, että syy, miksi meillä on velkakriisi Euroopan unionissa on, että jäsenvaltiot eivät ole hoitaneet omia budjettejaan kuntoon. Tämä on seurausta siitä, miksi meillä on ongelma. Ja meidän tulee keskittyä tuohon kysymykseen. Tietysti tulee keskittyä myös eurooppalaisiin ratkaisuihin. Emme saa unohtaa, että syy siihen, miksi meillä on talouskriisi käsillä, on se, että jäsenvaltiot eivät noudata meidän sääntöjämme. Tästä pääsenkin sitten joitakin jäsenvaltioiden luottoluokituksen laskemiseen. Edustaja Verhofstadt viittasi sanamuotoon ja siteerasi uskoakseni Standard Poor'sia. Olen myös huomioinut, mitä Standard Poor's toteaa. Siinä erityisesti viitataan kasvun ja työllisyysnäkemien puutteeseen jäsenvaltioissa silloin, kun näiden maiden luottoluokitusta laskettiin – Tätä ei ole sanonut sosiaalidemokraatti eikä vasemmistolainen, vaan Standard Poor's totesi tämän, että säästötoimia täytyy seurata kasvualoitteet. Tästä pääsenkin keskusteluun, jota on käyty kasvusta ja työllisyydestä. Monet käsittelivät sitä Svoboda, Harms, Sönegod, Tönsen, Benson, Jansen ja hyvin monet muut. Aivan selvästi haluan sanoa seuraavaa. Euroopan talouksien täytyy yhdistyä, niiden täytyy tehdä näin. Ja siitä syystä Tanskan puheenjohtajavaltio tukee finanssipoliittista sopimusta. Meidän täytyy olla myös aivan selvillä siitä, että emme saa keskittyä pelkästään konsolidointiin. Meidän täytyy antaa töytäisi oikeaan suuntaan meidän täytyy poistaa työttömyyttä. Nuoret ihmiset varsinkin odottavat sitä meiltä. Meidän täytyy nyt luoda eurooppalaisia työpaikkoja. Ja olen samaa mieltä niiden puhujien kanssa, jotka totesivat, että miksi emme palaa yhteen kaikkein suurimmista menestystarinoista Euroopan unionissa, yhtenäismarkkinoihin. Sisämarkkinat ovat luoneet sen kasvun ja työllisyyden, joka meillä on, ja sitä varten haluamme viedä tämän työn päätökseen. Tästä syystä Euroopan neuvoston puheenjohtajana olen halunnut ottaa tämän asian esille. Ja 31. kokouksessa me painotamme nimenomaan tätä kysymystä. Varmistamme sen, että me keskustele pelkästään konsolidoinnista, vaan käymme keskustelua myös kasvusta ja työllisyydestä. Näin haluamme tehdä. Monet teistä ovat maininneet energiatehokkuusdirektiivin Turmes otti sen esille esittelijänä ja arvostan sitä kovasti. Ja voin vain toistaa ja painottaa teille sitä, että jos haluamme saada aikaiseksi selkeitä tuloksia vihreässä toimintasuunnitelmassa, meidän täytyy kiirehtiä. Tämä on tilaisuus. Euroopan parlamentissa meidän täytyy toimia näin. Meidän täytyy keskittyä tähän Saakamme tuloksia aikaiseksi seuraavan kuuden kuukauden aikana. Voimme vain näin tehdä, jos teemme yhteistyötä yhdessä. Monet teistä ovat ottaneet esille kysymyksen eurooppalaisesta yhtenäisyydestä ja yhteisömenetelmästä. Doll, eh, Roole ja muut. Haluan aivan selvästi todeta, että se mikä erottaa Euroopan muista on se, että olemme sitoutuneet solidaarisuuteen keskenämme yhtenäisyys unionina ja sitoumuksemme yhteisömenetelmään. Kyllä minä tiedän, että jotkut sanovat, että mikä tuo yhteisömenetelmä oikein on, mitä sillä tarkoitetaan. Mutta minä sanon tänään, että se on edelleen puolustamisen arvoinen, sillä mitä yhteisömenetelmä tarkoittaa, on se, että Eurooppa ei enää johda kaikkein vahvin, vaan laki ja demokratia. Ja sitä kannattaa puolustaa. Sitä kannattaa puolustaa, ei pelkästään pienten jäsenvaltioiden vuoksi, vaan meidän kaikkien vuoksi. Yhteisömenetelmän täytyy jatkua. Ja teidän avullanne, hyvät aiemmat kollegat, ystävät, arvoisat Euroopan parlamentin kollegat, Tehkäämme näin, työskennelkäämme yhdessä, saakaamme aikaiseksi konkreettisia, todellisia tuloksia Euroopan kansalaisille. Olen vakuuttunut siitä, että näin voimme tehdä ja jos näin teemme, luomme samalla tien ulos eurooppalaisesta kriisistä kohti vauraampaa tulevaisuutta. Kiitoksia. Kiitoksia neuvoston puheenjohtaja. Kiitokset hyvät kollegat tästä hyvin kurinalaisesta keskustelusta. Nyt pyytäisin teitä istuutumaan, jotta voimme jatkaa esityslistan parissa eteenpäin.